Well, hello everyone. Uh, let's move to the voting session. You... Tervehdys kaikille. Mennään äänestämään. Oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu kestävän kehityksen tavoitteesta. Sitä eivät kaikki kuulleet. Siellä olisi kuullut, että Envi-valiokunnan työ on turhaa, koska ilmastotoimia ei voida mitata niin kuin sitä ei olisi olemassakaan. No mielenkiintoista. Harmi, että jotkut teistä ette olleet paikalla arvioimassa toimiamme viime viiden vuoden aikana valiokunnassa. Olisi saanut ajattelemisen aihetta. No nyt äänestämme. Päätöslauselma ehdotus yritetään hyväksyä pölyttäjiä koskevasta eun aloitteesta Kompromissi ykkösestä aloitetaan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 64. Selvä. Tarkistetaan tulos. 64 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jos hylätty, olette oikeassa. Selvällä enemmistöllä. Virhe niin siis. Arvioida kädennostojen perusteella. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Öf. Tarkistetaan tulos. 15 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty kahden äänen erolla. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tulos 19 äänestys alkaa. Onko se lingvistinen tarkistus? Äänestys päättyy. Se on hylätty yhden äänen erolla. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 tyhjää. Tarkistetaan tulos. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahden äänen erolla. 35 puolesta vastaan tyhjää. EPPtä en nähnyt. Oletteko puolesta? Sitten hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa. Haluan tervehtiä vierailijaryhmää. Niin, siis hyväksytty äänestyksessä, joten kiitos kovasti. Hyväksytty. Meillä on vierailijaryhmä Angelosta Alankomaista. Tervetuloa ja toivottavasti toimintamme täällä ympäristövaliokunnassa on mielenkiintoista ja mukava kokemus. Sitten äänestykset jatkuvat. On ja seuraavaksi me siirrymme äänestämään mietinnöstä <clears throat> tarkistusten muodossa. Tarkoituksena on luoda liittymistä valmistelevalle tuelle väline 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 28 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 29 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 1 puolesta vastaan tyhjää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 digitaalisilla sisämarkkinoilla kansalaisten eduksi ja terveemmän yhteiskunnan eduksi. Against. 32 puolesta vastaan tyhjää. EPP siis kannattaa. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty,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 hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 61, anteeksi, 62 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. 62. Äänestys alkaa. And is closed.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 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70 hetkinen, tämä raukeaa. 60, 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 72 puolesta vastaan tarkistetaan.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 tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan 94 siis. 2 V eli withdrawn vedetty pois. Eli 95 seuraavana. 95 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 99 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 100 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta ja 106 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta, anteeksi se raukeaa, 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan EPP puoltaa, eli hyväksytty. Siinä tapauksessa 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Eli tarkistus 16. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kappas. 22, 22. Kuka äänesti tyhjää? Noni, niin, eli hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan ECR ilmeisesti äänesti sekä puolesta että vastaan, siis vastaan, no niin, hylätty. Sitten 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tarkistaan. 29 äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hylätty.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 erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistamien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano sekä vielä hiilidioksidivaikutuksista ja sitten on vielä VTOn pääjohtaja tulossa kertomaan terveyden ihmisoikeusviikon tilanteessa. Ja ulkopuolella vielä cocktailtilaisuuskin odottaa. Hyvät kollegat, kuten sanottu, siirrymme esityslistalla eteenpäin. Eli erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano. Kyse on lausunnosta. Valmistelija kollega Bellet, olkaapas hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Pahoittelen, että ääneni on hiukan käheä, olen hiukan vilustunut. Kuten tiedämme hyvin, perustuslaillisten asioiden valiokunta tarkastelee yhteistä lausuntoa, joka koskee siis virastojemme parlamentaarista valvontaa. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys luonnollisesti meidän valiokunnallemme sillä envivaliokunta on vastuussa viiden viraston toiminnasta, kuten tiedätte. Kemikaalivirasto, EKA, ympäristövirasto, lääkevirasto EMA, CDC-tautien ehkäisyvirasto ja sitten elintarviketurvallisuusviranomainen myöskin. Nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä virastoja ja parlamentaarinen valvonta näiden virastojen osalta on tämän valiokuntamme vastuualaa, joten on hyvin tärkeää, että meillä on kanta asiaan ja että me AFKO-valiokunnalle välitämme tämän lausuntomme. AFKO-kollegat ovat keränneet tietoa siitä, kuinka Yleisesti ottaen kaikki Euroopan parlamentin valiokunnat virastoja valvovat ja edustaja Schaflin on esittelijänä AFKossa. Olemme hänelle vastanneet ja AFKO on arvioinut sitä, kuinka tämä 2012, siis kuusi vuotta vanha yleinen yhteinen päätöslauselma on toteutunut ja tässä myöskin käytiin läpi parlamentin eh, virastoihin kohdistamaa valvontaa käynnissä olevien lainsäädännöllisten kysymysten osalta. Ja tässä heti yleisen elintarvike eh, lainsäädäntöön ja edustaja Somerin mietintöön viittaisin. Hyvät kollegat, eh, Envin lausuntoluonnoksessa keskityin luonnollisesti niihin kysymyksiin, jotka ovat meidän valiokunnallemme tärkeitä, mutta myöskin tiettyyn talousarvioseikkoihin. Palaan niihin pian. Kun me puhumme parlamentaarista val- valvonnasta, me puhumme ähm, hallinnosta, me puhumme näiden virastojen hallintoneuvostoista – parlamentin nimittämät edustajat luonnollisesti ovat tärkeässä roolissa hallintoneuvostoissa, mitä tulee kunkin viraston valvontaan. Meillä on edustajia, meillä on neljässä viidestä, eli kaikissa muissa paitsi EFSassa, Euroopan parlamentin edustajia aina kaksi kussakin hallintoneuvostossa. Näin ei kuitenkaan ole EFSAn kohdalla. EFSassa hallintoneuvoston kokoonpano on komission päätös, jonka se antaa tiedoksi parlamentille, mutta tämä ää, äh, nyt liittyy tähän niin kutsuttuun Somerin mietintöön koskien elintarvikelainsäädäntöä. Yksi tästä ää, äh, liittyy elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn hallintoneuvoston kokoonpanoon. Tässä lausuntoluonnoksessa mainitsin, että yhteinen kantavuodelta 2000 12 ei pitäisi olla jotakin, mikä sanelee sen, kuinka monta edustajaa parlamentti voi hallintoneuvostoihin nimetä. Tämän pitäisi olla parlamentin omaa harkintaa. Ja täytyy todeta, että me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan. Tietenkin meidän täytyy tasapainottaa tässä yhteydessä valvonta, jota harjoitamme, ja näiden vastuullamme olevien virastojen itsenäisyys. Me selvästi tuomme esiin, että me uskomme, että parlamentin nimittämillä edustajilla on hallintoneuvostoissa tärkeä rooli ja olemme sitä mieltä, että tämä yhteinen kanta vuodelta 2012 ei pitäisi olla jotakin, mikä sanelee sen, kuinka monta edustajaa parlamentti saa nimetä toisekseen. Tämä äh, siis kohti hallinto, koskee hallintoa tämä ensimmäinen. Toinen seikka koskee virastojen kotipaikkaa. Tiedämme erittäin hyvin, mitä äh, lääkevirastolle ja pankkiviranomaiselle, mutta erityisesti äh, lääkevirastolle tapahtui. Ne ovat joutuneet Lontoonesta Amsterdamiin siirtymään. Me tiedämme kaikki, että parlamentti ei ollut mukana tässä. Meidän täytyy tässä mietinnössä uskoakseni myöskin tuoda selvästi esille se, tosiasia, että me emme ole samaa mieltä eh, siitä, että näin voidaan toimia. Eh, kollegamme esittelijä Lavia luonnollisesti teki nimenomaan tästä asiasta mietinnön, ja me olemme kopioineet tämän kappaleen tuosta Lavian mietinnöstä. Se on myöskin tärkeä osa. Lavian mietinnössä pahoiteltiin selkeästi asiaa, ja mietintöhän tuli täysistunnossa hyväksyttyä. Pahoiteltiin siis sitä, että Euroopan parlamenttia ei täysin otettu mukaan, kun valittiin Euroopan lääkeviraston uutta kotipaikkaa. Ja tässä mietinnössä myöskin toistamme sen, että virastojen ja viranomaisten kotipaikkojen siirto tai muutokset ovat jotakin, mitä pitäisi tulevaisuudessa tehdä tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kautta, eli täysin kunnioittain eurooppalaisten kansalaisääntäjien roolia, eli Euroopan parlamenttiakin. Meillä tässä yhteydessä äh, Euroopan pankkiviraston ja EMAan äh, uuden kotipaikan valinnassa äh, oli pahoitteluja, koska Euroopan parlamenttia ei kuultu. Ja sitten palaan tässä jälleen kerran tähän yhteiseen kyllä 2012. Tämä yhteinen lausuma aivan selkeästi toteaa, että mitä tulee virastojen kotipaikkaan, neuvosto on vastuullinen taho. Se mainitaan tässä yhteisessä lausumassa, mutta toisaalta tämä lausuma ei ole laillisesti sitova, siis se ei ole laillisesti oikeudellisesti sitova, ja siksi Euroopan parlamentti nyt vaatii, että kun tulevaisuudessa virastojen kotipaikkaa pohditaan, ei toimittaisi enää, kuten toimittiin pankkiviranomaisen tai ö, ähm, lääkeviraston tapauksessa. Ja tähän lisäisin, että me vitoamme komissioon. Tämä on tärkeää Tämän on siis tarkoitus tapahtua. Vetoamme komissioon, että korostamme sitä tosiasiaa, että komission pitäisi ensi vuoden huhtikuuhun mennessä tarjota syvällinen analyysi tämän yhteisen äh, lausuman toteutumisesta. Tässä yhteydessä me tarkastamme erillisvirastoja. Tarkoituksena on siis tehdä uudelleen sopimus äh, toimielinten välillä parlamentin, neuvoston ja komission. Me joka tapauksessa, kuten tässä kappaleessa kolme mainitsen, me odotamme, että parlamentin oikeuksien lainsäätäjänä kunnioitetaan täysimääräisesti, kun tehdään päätöksiä virastojen sijaintia siirtämistä koskien. Tämäkin otettiin Lavian mietinnöstä siis tämä osio. Kyseinen mietintöhän kaksi viikkoa sitten täysistunnossa hyväksyttiin. Sen pitäisi tässä tulla vielä toistetuksi. Kolmas osa sijainnin ja hallintokysymysten lisäksi hyvät seikat liittyy eturistiriitoihin. Tämä on melkoisen selvää. Me puhumme valvonnasta. Tässä me puhumme hallintoneuvostoista ja puhumme tästä yhdestä julk- yhteisestä julkilausumasta 2012. Meidän pitäisi pyrkiä virtavaistamaan mekanismeja, jotka pyrkivät ehkäisemään eturistiriitoja. Meidän täytyy tarkemmin tietää, mikä tilanne on. Ja kun päätämme sen, kuka edustaa parlamenttia hallintoneuvostoissa, meidän täytyy varoa eturistiriitoja. Ja komission parlamentin ja neuvoston yhteinen julkilausuma voi olla hyödyllinen väline kun haluamme virtaviivaistaa ja vahvistaa näitä välineitä, joilla pyritään ehkäisemään eturistiriitojen syntymistä. Me voimme puhua virastoista mainitsematta talousarviota, sehän nyt ei ole tämän mietinnön aihe sinänsä, ja tämä on jotakin, mitä meidän täytyy tarkastella suuremmassa puitteistossa, mutta tämänkin äh, lausuntoluonnoksen yhteydessä talousarvio on hyvä mainita. Me korostamme sitä, että kun tehdään erillisvirastoja koskevia budjettipäätöksiä, meidän täytyy ottaa huomioon myöskin viraston erityispiirteet ja työmäärä, niin että mahdolliset määrärahaleikkaukset eivät tapahdu minkään yleispätevän mallin perusteella luonnollisesti. Talousarviohan ratkaisi sen, kuinka virastoa hallinnoidaan, ja tällä voi olla hyvin merkittäviä seuraamuksia virastojen hallinnoille. hallinnoinnille. Siksi mielestäni sitä on tässäkin lausuntoluonnoksessa tarpeen korostaa. Ja viimeinen asia, jonka halusin vielä mainita, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, me korostamme sitä, että on tarpeen ottaa uudet ilmasto- ja kestävyystavoitteet äh, monivuotoisessa rahoituskehyksessä huomioon ja erityisesti ottaa tämä huomioon Euroopan ympäristöviraston kohdalla. Sillä on hyvin paljon vastuuta uuden monivuotisen rahoituskehyksen alla – mikä täytyisi myöskin talousarviossa huomioida. Ja kaikkien muidenkin nimenomaisesti mainittujen virastojen kohdalla. Tässä oli muutama elementti. Ja tämä on siis se lausuntoluonnos lausunnosta, jonka me AFKO-kollegoille toimitamme. Olen valmis kuuntelemaan nyt tietenkin kaikkia huomioita ja kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitos sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä Rava Bursan. Eh, Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Alkuun kiitoksia. Kiitokset edustaja Beletille erinomaisesta lausunnosta. Tuen hänen esittämäänsä kantaa ja sitä minkälainen tämä teksti on. Mitä tulee EMAan ja EBAan tilanteeseen, niin tässä on käynyt ilmi, minkälaisia ongelmia lainsäätäjien välillä on erillisvirastoista puhuttaessa. Sovellettu menetelmä ja lopullinen päätös eivät ole omiaan vahvistamaan demokratiaa EUn toimielimissä, mutta totta puhuen kuukausia sitten ennen äänestystä oli jo selvillä, että näin tulee käymään. Kesäkuussa pöytäkirjat julkaistiin, loppuvuodesta äänestettiin ja yksikään jäsenvaltiosta ei esittänyt valituksia. Kyllä parlamentin olisi pitänyt protestoida paljon aikaisemmin, mutta hyvä, että ylipäätään protestoitiin prosessin loppuvaiheessa – neuvoston kirjallinen lausuma EMAN ja EBAhan on olemassa. Siinä todetaan, että tilanne oli erityislaatuinen ja ettei jatkossa tällaista menettelyä sovelleta. Ja tämän varmistamiseksi parlamentin on oltava heti alkumetreiltä lähtien mukana. Eli me lähdemme aivan liian myöhäisessä vaiheessa mukaan, joten se oli väärin, joten meidän täytyy reagoida nopeammin. Ja mitä tulee sitten sijaintipaikkojen maantieteelliseen jakautumaan, se on kinkkinen kysymys uusissa jäsenvaltioissa näitä erillisvirastoja ei ole laisinkaan. Saksassa ja Ranskassa taas useampia ja joistakin jäsenvaltioista ei löydy ainokaistakaan. Eli on olemassa erinäisiä kysymyksiä, joihin liittyen meidän täytyy vielä analysoida yhteistä lausumaa ja täytäntöönpanoa. Minä tulen tarkkana seuraamaan komission liikkeitä ensi huhtikuuhun mennessä. Paljon kiitoksia. Merci, madame la... Paljon kiitoksia edustaja Riis. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, esittelijämme tässä asiassa on monissa asioissa samaa mieltä kuin minä. Ja tässä erillisvirastojen kotipaikan korostaminen. Tietyllä tavalla tämä on hiukan liioiteltua. Kaksi, kolme ja neljä kappaleet käsittelevät tätä kysymystä. Ja Brexit hän on tähän liittyvä kysymys, mutta tilanne on globaalimpi. Brexit on tuonut hyvin selvästi esiin sen, kuinka vakavasti meillä on puutteita tässä asiassa. Euroopan parlamentti joutui vain hyväksymään jo tehdyn päätöksen ja neuvosto on tietyllä tavalla kuusi kuukautta pitänyt pantti vankina näitä virastoja ja niiden henkilökuntaa. Se on ainakin se johtopäätös, joka tästä voidaan vetää, kun katsotaan sitä tapaa, jolla Eban ja Eman koti, uudet kotipaikat valittiin. Ja tässä yhteydessä luen tekstin vilpitön ja avoin yhteistyö ja yhteinen lähestymistapa – se on mukana tässä yhteisessä vuonna 2012 julkilausumassa ja se on se, joka tässä on tietyllä tavalla ongelmallinen haluamatta tai emme me olemme ampuneet omaan jalkaamme, kun olemme tällaisen allekirjoittaneet parlamentissa. Ja aivan kuten edustaja Borsaan, joka puhui tässä aikaisemmin, meille tämä on ennalta määrätyn tappion historiaa. Nyt katson SND-hen kaikki nämä asiat hän etenivät trilogissa, mitä tulee Eman ja Eban siirtoon. Ivo Pölöt aivan oikein pahoittelee sitä, että tällainen toimielinten välinen vademekum, jota on tarkoitus nyt ensi vuonna uudelleen arvioida, on ratkaisu. Tämä on itse asiassa ratkaisu, johon on päädytty. Näitä analyysejähän on tehty vuonna 2013 ja 2014, eli tämä on nyt vaikka kuinka monessa kerta. Ja mitä tässä tulee tapahtumaan? Jälleen kerran komissio tulee pyytämään meitä kirjoittamaan uudelleen, ei siis uudelleen vaan kirjoittamaan uudelleen tällaisen yhteisen julkilausuman. Ja meidän on pakotettava tässä yhteydessä neuvosto perussopimuksia kunnioittamaan ja parlamentin roolia kansalainsäätäneen kunnioittamaan. Olemme todellisuudessa koko tämän ematrilogin yhteydessä nähneet, kuinka neuvosto haluaa uudelleen arvioida tätä yhteistä julkilausumaa sen sijaan, että menisimme aivan syvemmälle keskustelussa ja vaatisimme analyysiä. Ivo Belletin teksti on erittäin hyvä pohja. Luonnollisesti toivoisin hiukan enemmän lihasvoimaa vielä tähän. Kaikki tämä tulee olemaan vain toiveajattelua, ellei neuvostoa pakoteta perussopimuksia kunnioittamaan. Ja se on meidän tehtävämme, sanoisin. Paljon kiitoksia. Kyllä varmaankin belgialaisilta kollegoilta hiukan lihasta toi, löytyy. Tämä nyt tuli naiselta tällä, tämä pyytö, hyvä edustaja Belet, sitä ei voida varmaan torjua. Like Oliko muodossa varjoesittelijöitä tai muita jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, ellei näin ole. Edustaja Grostet, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että olen tietenkin Ivo Belletin kanssa samaa mieltä muun muassa kaikkeen hallintoon liittyvän kohdalla. Mitä sitten tulee Euroopan lääkeviraston siirtoon? Sehän ei meitä enää koske ja on totta, että tämä menettely on jotakin, mikä on meitä todellakin hämmästyttänyt. Meillä oli sellainen tunne, että jäsenmaat olivat asian keskenään sopineet ja Euroopan parlamentti käsitti, että sillä on sanansa sanottavana, mutta kaikki olikin jo aivan liian myöhäistä. Tämä on hyvin pahoiteltavaa ja tällainen vastaava tulevaisuudessa pitäisi pyrkiä estämään. Yleisesti ottaen tarvitsemme enemmän avoimuutta, mitä tulee virastojen kotipaikkojen valintamenettelyyn. En ole täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka puhuivat jonkinlaista maantieteellisestä jakaumusta. En usko, että tämä on ongelma Ongelma on se, että me tarvitsemme täsmällisiä kriteereitä, jotka on selkeästi määritelty. Tässä täytyy ajatella viraston intressejä, sen tarjoamien palveluiden intressejä. Ei näitä kaikkia asioita voida minkään kaupan kautta päättää jäsenmaiden välillä. Me tarvitsemme ennalta määritellyt kriteerit, se on hyvin tärkeää. Tämä maantieteellinen jakauma ei se ole välttämättä paras ratkaisu uskoakseni, että paras ratkaisu on sellainen, joka palvelee yhteisön etua eikä mitään hallitusten välisiä intressejä. Mitä sitten tulee poliittiseen demokraattisen valvontaan näiden virastojen osalta, se on erittäin tärkeä kysymys. Virastojen määrä on kasvanut, niiden vastuualueet ovat kasvaneet, niiden työn teknisyys ei ole mikään tekosyy sille, ettei demokraattista valvontaa harjoitettaisi. Ja tässä parlamentti pitäisi valvonta valtuuksia kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla pyrkiä käyttämään. Meidän pitää toimia niin, että saamme uudelleen kansalaisemme vakuutettua, sillä valitettavasti tiettyjen virastojen kohdalla kansalaisten luottamus on aivan hirvittävän matala. Kiitoksia. Uh, uh, Paljon kiitoksia edustajan Grostet. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron vielä tästä asiasta? Ellei näin ole, antaisin puheenvuoron komissiolle. Edustaja Klaus. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ottaisin esille muutaman jäsentöjen ja valmistelijan esille ottaman asian – Ehkä lyhyt yleishuomio ensin. Komissio on todellakin sitä mieltä, että yhteinen lähestymistapa on edelleen sovelias kehysvirastojen hallinnoimiseen yleisesti ottaen. Eli emme näe tarvetta, mutta sitä en ole täällä kuullutkaan, emme näe tarvetta kattavalle uudistukselle. No sitten kysymyksestä parlamentaarinen valvonta virastoissa ja se, että mikä on parlamentin edustus järjestelmällisesti hallintoneuvostoissa virastoissa. Mielemminkin muistuttaisin, että nykyisin parlamentilla on useita keinoja harjoittaa hyvin tehokasta parlamentaarista valvontaa virastoihin budjettimenettelystä alkaen, mutta vastuvapausmenettely erityisesti ja milloin tahansa parlamentti voi pyytää virastojen pääjohtajat valiokuntiin kuultavaksi mistä tahansa kiinnostavasta aiheesta. Yleinen lähestymistapa, jonka juuri mainitsin, yhteinen lähestymistapa todellakin määrittää, että parlamentti voi olla edustettuna virastona hallintoneuvostossa äh, soveltuvin osin. Mitä tämä wear appropriate tarkoittaa, niin sen osoittaa Alikanten virasto parhaiten henkisen omaisuuden virasto. Se on sataprosenttisesti maksurahoitteinen. Se ei ole siis vastuuvapausmenettelyn kohteena ja sen vuoksi on todellinen tarve sille, että parlamentti harjoittaa muilla keinoin valvontaa. Ja sen vuoksi sillä on edustus hallintoneuvostossa. Monet teistä ilmaisitte mielipiteitä ja kommentoitte menettelytapaa Eman ja Eban uudelleen siirtämiseen. Ensimmäisenä kommenttina komissio on tyytyväinen, että nyt on täydellinen oikeudellinen selkeys virastoista ja erityisesti niiden henkilökunnasta. Komissio tietysti tuntee täysin sen, miten komissio on arvioinut menettelyä, edelleen arvioi sitä Pariisin asetuksessa kompromissin helpottamiseksi komissio hyväksyi sen, että tehdään raportti toimeenpanosta yleisessä lähestymistavassa huhtikuuhun mennessä sijoittamisten suhteen. Jotkut sanoivat, että tästä tulisi kuvaus siitä, mitä on tähän asti tehty. Ei se tarkoita, että raportilla neuvoston ja parlamentin välinen ristiriita ratkaistaan. Neuvosto on edelleen sitä mieltä, mikä oli uutinen, että tämä on heidän vastuullaan. Komissio ei oikeastaan ole tässä ongelma. Tämä on parlamentin ja neuvoston välinen asia ensisijassa. No sitten kysymys eturistiriidasta. Ehkäpä tiedoksi vain, että komissio on juuri arvioimassa rahoitusasetuskehystä siis rahoitushallinnollinen kehys virastoille. Komissio on toimittanut luonnoksen parlamentille. Parlamentti on siis nähnyt, mitä eh, pian delegoitun säädöksen muodossa hyväksytään. Osana arviointia on se, että vahvistetaan nykyistä eturistiriitamekanismia niin, että eturistiriitasääntöjä laajennetaan kaikkiin hallintoneuvoston jäseniin mennään jopa pidemmälle. Esimerkiksi jos ajatellaan maksurahoitteisia virastoja, henkilökunta joka työskentelee palveluja tarjoavassa virastossa asiakkaille, kuten talouden toimijat. Ja sitten viimeksi tuli budjettikysymys esiin. Kysymys asianmukaisesta rahoituksesta virastoille. Tästä parhaillaan keskustellaan ja neuvotellaan, kuten tiedätte kun tulee uusia ehdotuksia tulevalle monivuotiselle rahoituskehykselle. Lähtökohta komissiolle rahoitusosuuden määrittämiseksi virastoille on ollut vakaus nimellisinä summina siis yleishuomina kaikille virastoille, että mikä perustaso on. Mutta tietysti on erityistilanteita, kun otetaan huomioon uusia tehtäviä, joita virastoille annetaan, uutta lainsäädäntöä tulee voimaan. Eli kyllä erotkin otetaan huomioon virastojen kesken. Se, mitä komissio ei ole ehdottanut niin kuin aiemmin, olisi tämä uudelleenkohdentamisreservi. Se ei ole agendalla tällä kertaa. Siinä jo hyviä uutisia virastojen rahoittamisessa. Tämän verran tältä erää, kiitos. Thank you very much. And now back to rapporteur. Paljon kiitoksia. Nyt palaamme esittelijään. Edustaja Bellet, olkaa hyvä. Chairman, uh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle. Hyvät kollegat, kiitokset teille. Eli tiivistetysti voidaan sanoa, että me olemme samaa mieltä samoista asioista, eli mitä haluamme tähän lausuntoon kirjattavan ennen kuin se menee Afkon väelle sijaintipaikkakysymyksistä olemme samaa mieltä. EBA ja EMAan osalta tehdyt virheet, niitä ei tulisi toistaa, vaan meillä pitäisi olla ei niinkään arpapeliä käytössä, vaan enemmänkin kunnon kriteerit, joita noudatetaan. Mutta ne pitää ensin määritellä ennen kuin voida varmistaa, ettei ajauduta vanhaan Arpa-peli-toimintaan, kun Lontosta siirrettiin Emma Amsterdamiin. Ja sitten kollega Riis viittasi tähän yhteisen julkilausumaan, se pitäisi korjata, ei vain tarkistaa, vaan pistää se ihan uuteen uskoon. Eiköhän se ole ihan paikallaan. Hän halusi käytettävän tiukempaa sanamuotoa, se tietenkin on hyvä asia. Sitten kollega Borsan taas viittasi tähän syvälliseen analyysiin, kuten monet muutkin. Sitä jäämme odottelemaan. Komissio on tietenkin välittäjä komission, äh, neuvoston ja parlamentin välissä. Ja me odotamme kunnianhimoista toimintaa, mutta ei tämä helppo harjoitus ole. Tämä ei ole neuvoston tärkein asia, mutta me olemme lainsäätäjänä mukaan, me emme halua toistaa vanhoja virheitä. Meidän täytyy katsoa Brexitin vaikutuksia näihin kahteen virastoon. Me emme halua toistaa näitä virheitä, eli me tarvitsemme komissiolta hiukan tukea tähän analyysiin liittyen. Siinäpä ne tärkeimmät asiat. Mielenkiinnolla jään odottelemaan ehdotuksia tarkistusten muodossa varjoesittelijöiltä ja muilta. Tietenkin olisi hyvä, jos mahdollisimman laaja tuki saataisiin tekstin taakse viestinä Afkolle ja toimielimille, jotta meidän kantamme olisi mahdollisimman selvä ja tiukka sävyinen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kaikille. Tämä oli mielenkiintoinen aihe. Tarkistusjättämisen takaraja on kello 12.20. Toinen päivä 11. ja 22. päivä tammikuuta äänestämme asiasta. Nyt siirrymme eteenpäin. Meillä on seuraavaksi muun kuin hiilidioksidi päästövaikutuksen tarkastelu ilmailun alalla komission kanssa. Komissio tulee näiden vaikutusten päivitetyn analyysin julkaisemaan, kuten myöskin ehdotuksen siitä, kuinka parhaalla tavalla puuttua vaikutuksiin. Ja tässä on Euroopan parlamentti pyytänyt äh, vuoden 2017-23-92 äh, direktiivin tulkikorjan asetuksen muuttamista. Eli me kuulemme ensin komissiolta ja sitten keskustelemme asiasta. Ähm, edustaja Dies Pulito, olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun muutama sana itsestäni. Flores Polido, DG Movesta. Ihan hiljattain otin tämän tehtävän vastaan, joten ensimmäistä kertaa pääsen keskustelemaan parlamentin ja envivaliokunnan kanssa näistä asioista ja mielenkiinnolla jään odottamaan tulevaakin yhteistyötä sillä minähän vastaan ympäristökysymyksistä ja ilmastonmuutosasioista silloin, kun kyse on ilmailusta. Eilen jo saimme seurata samaisessa salissa komissaarin sanomaa, kun keskusteltiin samaisesta asiasta ja Euroopan unioni on hyvin kunnianhimoinen, kun puhumme ilmastonmuutosta, ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyy myöskin ilmailu ja vuodesta 2012 ETSnkin ilmailu liittyy ja te tiedätte, että me panostamme kansainvälisellä näyttämöllä voimakkaasti näihin sääntöihin. Päästöt ovat 2-3 prosentin luokkaa kaikista CO2-päästöistä, mutta me tiedämme, että tämä ei ole ainoa päästö, jotka vaikuttavat ilmastoon. Kyse on myöskin muistakin kuin hiilidioksidipäästöistä, kuin noksista. Ja sulfididioksidi ja hiukkaspäästöt ja muut. Eli on olemassa monia päästöjä, jotka ovat kaikkea muuta kuin CO2 ja joihin EU-ssa kiinnitetään huomiota. Kuten sanottu, CO2 osuus on noin 2-3 prosenttia kaikista maailman päästöistä. Ja pitää muistaa, että NOx-päästöt puolelta ovat 7 prosentin luokkaa koko unionin NOx-päästöistä. Eli kyllä Tähänkin täytyy tarttua, niin kuin me teemmekin. Ja me tiedämme myöskin sen, että CO2 ja NOXin lisäksi meillä on olemassa muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen ja ilmastonmuutokseen. Mutta toisin kuin CO2-päästöjen osalta, niin näiden muiden päästöjen osalta ei olla vielä aivan täysin samoilla linjoilla, missä määrin ne vaikuttavat ilmastonmuutoksiin. Eli epävarmuustekijöitä on olemassa. Ensinnäkin missä määrin nämä tekijät vaikuttavat tilanteeseen ja missä määrin nämä muut kuin CO2-päästöt ilmailun puolelta vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen tai viilenemiseen. Ja tilanne muuttuu hankalammaksi, kun katsotaan, missä määrin äh, nämä muut tekijät, kuten tiivistymisjuovat ja muut, vaikuttavat tilanteeseen. Joten meidän täytyy muistaa, että NOXin osalta energiatehokkuuden kautta voidaan vaikuttaa CO2- ja NOx-päästöjen tasoon. Eli täytyy vain varmistaa, että mahdollisimman tehokkaalla tavalla lennetään ja sellaisia reittejä käyttäen, että päästöt ovat mahdollisimman alhaiset. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, Eli meidän täytyy katsoa myöskin, minkälaisia vaikutuksia tällä lentokoneen polttoaineen palamisella on ilmastoon ja terveyteen. Ja tässä yhteydessä juuri pienhiukkaset, NOx ja ö, VOC ovat keskeisessä asemassa, mutta meidän on vaikea tässä vaiheessa sanoa, mikä johtuu ilmailusta. Ja aika vähän on pyritty ylipäätään arvioimaan sitä, että missä määrin ilmailu vaikuttaa tilanteeseen. Tässä täytyy tietenkin huomioida, että nämä päästöt tapahtuvat aika korkealla ilmatilassa. Kaikki tekijät täytyy tietenkin huomioida ja jos katsotaan on standardeja, ne hyväksyttiin 2017 eli viime vuonna ja niitä sovelletaan vuoden 2020 alusta lähtien. Siinä otetaan huomioon päästöt, kuten myöskin VOC. Standardit on otettu huomioon unionin lainsäädännössä juuri asetuksen muodossa, joka astui voimaan tämän vuoden syyskuussa. ICAO työskentelee paraikaa vielä standardien osalta, muiden kuin VOCiden osalta. Tässä otetaan huomioon päästöt, jotka syntyvät koneen laskeutuessa ja noustessa. Jos kaikki menee hyvin, niin standardeista päästään ikäosa sopimaan ensi vuoden puolella. Kuten tiedätte, niin komission velvoitteena on raportoida muista kuin CO2-päästöistä vuoden 2020 alkuun mennessä ja voin vakuuttaa teille, että komissio paraikaa tekee kaikkensa voidaakseen toimia luvatulla tavalla. Ja tekstiin liittyy myöskin tarvittaessa ehdotus vaikutusten kumoamiseksi direktiivin mukaisesti. Tämä riittänee tältä erää näin alustuksen omaisesti. Nyt jään odottelemaan mahdollisia kysymyksiä ennen kuin jatkan sitten omalla puheenvuorollani. Paljon kiitoksia. Nyt minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Onko muita? Edustaja Liise, olkaa hyvä. Dank, Frau Vorsitzende. Und... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouvalle komissiosta Vähän olen ärsyyntynyt siitä, että MOVE-pääosastolta joku tänne on tullut, koska lainsäädännössähän johtoasema on oikeastaan klimapääosastolla. Ja ilmastonsuojelustahan on kysekin. Sen vuoksi ensimmäinen kysymykseni, kuka raportin laatii? Oikeastaan sen pitäisi olla se pääosasto, joka myös lainsäädännöstä vastaa. 2008 lainsäädäntöprosessissa, jossa olin itse esittelijänä, niin annamme komissiolle tehtäväksi ja vähän koen rauhoitta, mutta kun aina puhutaan siitä, että ei ole riittäviä tieteellisiä tietoja, eikö komissio sitten 2008 vuodesta lähtien ole pyrkinyt vähän edistämään tieteellistä tietoa? Koska kyse on kyllä uskottavuudesta, kun sanotaan, että että olemme johtoasemassa ilmastonmuutoksessa, mutta että kymmenen vuoden jälkeen ollaan ihan samassa tilanteessa kuin 2008kin. Ei tässä voi vuosikymmeniä nyt tuhlailla. Tässä täytyy kyllä toimia ja monet teollisuuden alat EU-ssa, niissä täytyy todellakin nyt ponnistella, koska nyt on tiukkoja ehtoja <clears throat> päästökaupassakin. Sen vuoksi en ole kyllä tyytyväinen, jos 2020 on sama tulos kuin 2008. Että ei ole vielä tarpeeksi tietoja. Ja vaikka ei olisikaan sataprosenttista tietopohjaa, niin voihan silloin tiettyjä asioita jo tehdä. Se, että vaikutuksia on, niin se näyttää olevan kiistatonta. Niitä ei ehkä voida määrällistää vielä. Voidaan tehdä kuitenkin ehdotus, joka on esimerkiksi eri analyysien vaihteluvälin alerajalla, mutta jos ei tehdä mitään, niin ei se ole kohtuullista. Thank you very much, Mr. Eickhout. Paljon kiitoksia edustaja Eickhout. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset komissiolle tästä tiedosta ainakin. Kirjasin ylös, että komissio tulee ennen ensimmäistä tammikuuta 2020 kertomuksensa antamaan, mutta me haluaisimme hiukan enemmän kuulla näistä asioista, joita parlamentti on vahvasti ajanut, nimittäin siitä, mitä mahdollisia toimia voimme odottaa. Aika on tässä nyt kortilla. Minulla on hiukan sellainen olo, että komissio vitkuttelee, enkä ymmärrä miksi. Ehkäpä ensin liittyen siihen, mikä on tieteellisen tutkimuksen tilanne. On totta, että eräät näistä lyhytaikaisista päästöistä ovat sellaisia, että niiden vaikutus ilmastoon on pienempi kuin yhden CO2-molekyyli, mutta on selvää, että ne vaikuttavat kuitenkin ilmastoon ja on selvää, että ilmailu on valtava ala, joka tähän vaikuttaa. Näitä asioita ei ole lainkaan asettu kiistanalaisiksi. Onko komissio nyt vihjaamassa, että meidän pitää sataprosenttisesti tietää, miten jotkin typpipäästöt korkealla tasolla pilviin vaikuttavat. Jos näin on, niin onko tämä nyt jonkinlainen tekosyy? Kyllähän ne vaikuttavat ilmastoon ja ne vaikuttavat hyvin korkealla ilmakehässä. Ja minä haluaisin, että komissio tämän IPCCn 1,5 asetta kertomuksen lukee kun katsomme YK ilmastopaneelia, siellä on lyhytaikaisten yhdisteiden kappale ja todetaan aivan selvästi, että ellei näihin asioihin puututa, 1,5 asteen rajaa ei saavuteta. Nyt ei voi olla niin, että pari viikon päästä saamme komissiolta pitkän aikavälin ilmastostrategia, jossa puhutaan 1,5 asteen maksimi lämmön noususta ja samaan aikaan etetään nämä asiat huomiotta, kun IPCC on taas erittäin selvästi tuonut esiin, että niihinkin on puututtava, jos haluamme tähän 1,5 päästä. Ja sitten tässä on toinenkin asia. Meidän pitäisi erottaa näitä päästöjä toisistaan. Kaikki nämä yhdisteet nyt laittu samaan koriin, ikään kuin lyhytaikaiset yhdisteet. Mutta meillähän on typen päästöjen osalta jo olemassa vuodelta 2008 päätös, että päästöjä pitää vähentää. Ja silloinkin parlamentti vetosi toimien puolesta. Me jälleen kerran vaadimme tätä, mutta te ette edes vastanneet. Luitteko te edes tämän vuoden 2008 raportin? Nyt kiireellisyys on vain pahentunut erityisesti näiden NOx-päästöjen osalta. typen hiukkaspäästöjen. Tämähän on jotakin, mikä voitaisiin välttää. Mitä komissio tulee ehdottamaan näissä asioissa? Ja mitä tulee sitten tähän PM, tähän hiukkasmateria kysymykseen. Me tiedämme, että päästöt ovat äh, erittäin tärkeässä roolissa – me haluaisimme enemmän tietää näistä päästöistä, emmekä halua kuulla jotakin sellaista, että meidän pitää odotella, kunnes tiede pääsee pidemmälle. Muutenhan tämä 1,5 asteen raja on kyllä aivan unelmaa vain, kuten IPCC on kertonut. Ja teillä on kymmenen vuotta ollut aikaa. Nämä tiedot on ollut, ollut käsittelyssä vuonna 2008. Paljon kiitoksia edustaja Eichhout, edustaja Gutland. The commission for being... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle paikallaolosta ja asian esittelystä. Ilolla myös kuulen, että Enville esitettiin lupaus, että näemme selvityksen ilmailun muista kuin hiilidioksidivaikutuksista ja että te, ette mitä lupasitte 2020 alussa, mutta ryhmäni osalta täytyy sanoa samaa kuin kollegat. On kovin huolestuttavaa, että emme kuule enempää komission työstä, koska nyt on kulunut kymmenen vuotta. 2008 ETS-direktiivissä jo silloin todettiin, että kaikkiin ilmailun vaikutuksiin pitäisi mahdollisuuksien mukaan puuttua. Ja nyt kun IPC siltä tuli äskettäin varoitus, niin nyt ymmärrämme, että miten tärkeää sitoumusten täyttäminen on Pariisista. Ja että laskemme mukaan kaikki päästöt, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Ja jos ilmailussa ei otettaisi huomioon hiilidioksidivaikutuksia, niin, tai muita kuin hiilidioksidivaikutuksia, niin miksi komissio ei ole toiminut tässä ja miksi ei ole kuulemismenettely asiantuntijoiden kanssa, tieteen tekijöiden kanssa, sidosryhmien kanssa? Tällainen työ kestää pitkään. Eikä tämä ole vakavasti otettava tapa käsitellä tilannetta. Ja miksi emme näe tästä, että millä pääosastolla on vastuu. Se on hyvin epäselvää. Tässäkin olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, enempi kollegoiden kanssa, että tämä on vakavasti otettavaa. Eli vaikka nyt lupauksia saatiinkin teiltä tänään, niin haluaisimme saada paljon enemmän ja saada työn alkuun. Thank you very much. Now, uh, Oikein paljon kiitoksia. No niin, puheenvuoro komissiolle. Kollega Dias Pulioto, olkaa hyvä. Hi, thank you very much for all this. Paljon kiitoksia, kiitokset näistä kysymyksistä ja kiitokset vastausmahdollisuudesta. Minä voin vakuuttaa teille uudemman kerran, että komissio on yksi toimielin, joka puoltaa yhteen hiileen ja minä täällä edustan pääosasto Movea. Täällä on ilmastoväki paikalla myöskin ja me teemme tiivistä yhteistyötä tämänkin aiheen tiimoilta myöskin Korsian liittyen ja tämä tiivis yhteistyö paranee päivä päivältä, joten pelko pois. DG Move johtaa kylläkin, mutta se ei tarkoita, että se olisi ainoana mukana tässä työssä. Kyllä ilmastoväkikin on mukana. Sitten toisaalta ymmärrän, että tässä on tämä luotettavuuskysymys, eli vuodesta 2008 ei ole kuulunut paljon mitään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö komissio olisi tehnyt yhtään mitään, vaan levännyt lääkäreillään. Ensinnäkin meillä on ympäristökertomukset, jotka ESA julkaisee viimeisin 2016 ja uutta ollaan työstämässä. Se julkaistaan ensi vuoden alkupuoliskolla ja sieltä löytyy enemmän dataa nokseihin liittyen, pienhiukkasiin liittyen, sulfidioksidiin liittyen, eli kaikkeen liittyen raportoitavaa löytyy ja näin tulemme raportoimaan jatkossakin. Mutta raporttien lisäksi teemme työtä muutenkin yhteistyötä. Ikan kanssa vaalitaan, EASAN kanssa tehdään yhteistyötä kehittääksemme, niin kuin sanottu, nämä tarvittavat standardit voidaksemme käsitellä näitä tiettyjä asioita. Ja yritämme löytää kestävämpiä polttoaineita, jotka vähentävät myöskin pienhiukkasten ja noksien määrää ja Single European Sky on työn alla, jotta toiminnalliset puitteet paranevat, jotta voimme lentää tehokkaammin. Me tiedämme, että NOx-päästöt ovat nousseet, mutta ei sen takia, että teknologia olisi ollut heikossa kantemissa, vaan valitettavasti tilanne on niin, että ilmailun määrä kasvaa kasvamistaan, joten päästöt kasvavat kokonaisuudessaan meidän täytyy ottaa huomioon kilpailukyky, työpaikat ja muut asiat, mutta en tarkoita sitä, etteikö ilmastoasioilla olisi erittäin tärkeä rooli komission silmissä, mutta meidän täytyy joskus vain katsoa, mitkä ne faktat ovat. Ja vaikka teknologi, teknologia kehittyisikin, niin se ei riitä päästöjen leikkaamiseksi kaiken kaikkiaan. Ja on olemassa muitakin aloitteita. Clean Sky-aloite on olemassa varmistaaksemme, että tutkimustyömme avulla voidaan toimia kehittää, teknologiaa parantaa ja saada ne markkina kelpoiseksi. Eli me täällä ja ympäristö ja muutkin pääosastot komissiossa tekevät kaikkensa, jotta ilmaston suhteen toimimme vielä paremmin. Eli teemme kaiken voitavamme. Vuoden päästä tietenkin tämä kertomus on tulossa ja tiedän, että jotkut haluaisivat saada nyt näitä vastauksia, mutta valitettavasti en voi tämän enempää sanoa, sillä minun täytyy ensin kerätä kaikki tiedot Asiaa on tutkittu Clean Sky, Horisontti 2020 hankkeiden ja muiden aloitteiden kautta ja myöskin maailmanlaajuisesti tutkimustyötä on tehty ja tämä data on kerättävä ja vuoden päästä tiedämme, mikä on tämänhetkinen tilanne ja miten kunnianhimoisia voisimme olla. Mutta asia ei hoidu tänään, vaan myöhemmässä vaiheessa, vuoden päästä – tammikuussa 2020, kun tulemme tänne esittelemään tämän mainitun kertomuksen. Tässä vaiheessa voin sanoa vain, että nyt olisi ennen aikaista lähteä sanomaan, että tuleeko komissio esittämään uusia lainsäädännöllisiä ehdotuksia. Eletään vielä vuotta 2018, kyse on uudesta kollegiosta, uudesta parlamentista, ja kunhan uusi te- teksti on pöydällä, niin sitten tilanne etenee. Eli voin kyllä vakuuttaa teille, että olemme tietoisia parlamentin toiveista vuodelta 2008 ja mitä ehdotitte mietinnössänne vuonna 2008. Siellä puhuttiin maksuista, standardeista. No standardien osalta olemme läksymme tehneet mutta maksut liittyvät taas kansalliseen toimivaltaan eikä niinkään EUn kompetenssiin. Joten meidän täytyy lähestyä asiaa käytännönläheisesti. Mitä komissio voi ylipäätään ehdottaa? Me tarkastelemme, mitä 2008 on tehty. Siltä pohjalta lähdetään tulevana vuonna työtä tekemään, mutta tässä vaiheessa en voi kertoa teille enempää. Kiitos. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia tästä. Näin pääsemme tämän kohdan päätökseen. Nyt meillä on muutama minuutti aikaa ennen kuin äh, maailman äh, terveysjärjestön WHO on pääjohtaja tohtori Tendros saapuu paikalle keskusteluamme varten. Rohkaisisin teitä jäämään paikalle. So dear colleagues, I'm delighted to have here with us. Hyvät kollegat, äh, on hienoa, että meillä on täällä tänään kanssamme tohtori Tedros, maailman terveysjärjestön pääjohtaja. Hänet valittiin vuoden 2017 toukokuussa viiden vuoden kaudelle pääjohtajaksi. Hän on tätä ennen toiminut Etiopiassa ja siellä Addis Abeban toimintasuunnitelmaa ollut mukana työstämässä. 193 maata tuossa sopimuksessa määritteli tarpeelliset kestävän kehityksen eh, tavoitteet. Tohtori Tarnas on myöskin toiminut Etiopian eh, terveysministerinä ennen tätä ja johtanut kattavaa maan terveydenhoitojärjestelmän uudistusta tuon kauden aikana. Vuoden 2017 jälkeen heti, kun tohtori Tedros ähm, ryhtyy toimiinsa, hän äh, viisi äh, painopistealuetta määritteli WHOlle ähm, universaali terveydenhuoltopalvelujen katto, hätätilanteessa terveydenhuolto, naisten, lasten ja nuorten terveys ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset ja WHOn uudistus. Kuten tiedätte, tämä vuosi on 70. juhlavuosi kansan välisten ihmisoikeus julistuksen osalta. Euroopan parlamentti on täysin pyrkinyt käyttämään tätä mahdollista hyväkseen, muokatakseen Euroopan unionin politiikkaa ja välineitä, jotta se voisi tukea ihmisoikeuksia sekä Euroopan unionin ulkopuolella että sisäpuolella. Nyt kun juhlistamme tätä 70 yleismaailmallisten ihmisoikeuksien juhlapäivää täällä parlamentissa – tohtori Tedros on valiokunnassamme vieraana. Tämä liittyy parlamentin yleisempään juhlaviikkoon. Me aikaisemmin tänään keskustelimme kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevästä mietinnöstä koskien 2018 valvonta kertomusta Euroopan unionista ja tässä näemme kuinka eri jäsenmaat ovat saavuttaneet erilaisia kestävän kehityksen tavoitteita. Kun aikaisemmin tohtori Tadrosin kanssa keskustelimme, kävi ilmi, että oli yksi kestävän kehityksen tavoite, johon hän erityisesti haluaisi keskittyä. Ja kyseessä on 17 tavoite, mutta hän tulee puhumaan siitä enemmän. Minä haluaisin vain kertoa teille, että haluamme korostaa sitä, että että tämä mielipiteiden vaihto tulee olemaan mahdollisuus meille myöskin jättää vankka perintö tulevalle parlamentille. Me haluamme luoda ystävyysryhmän valiokuntamme, parlamentin ja WHOn välille pääjohtajan kautta. Toivottavasti tämä on jotakin, mikä voitaisiin virallistaa interryhmäksi tulevalla parlamentaarisella kaudella tämän keskustelun päätökseksi minä, me tulemme tekemään konkreettisen askeleen tämän parlamentin ja WHOn yhteistyön tiellä ja yhdessä tohtori Tedrosin kanssa tulemme allekirjoittamaan yhteisen julkilausuman, joka on meidän sitoumuksemme siis jatkaa, aloittaa ja jatkaa tätä yhteistyötä tulevaisuudessa. Enemmittä puheitta, tohtori Tedros, tämä on suuri kunnia. Kiitoksia siitä, että olette paikan päällä. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvä rouva Valian, arvoisat kuulijat, hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää ja kiitos, että saan olla paikalla. On todellakin kunnia olla täällä kanssanne Euroopan parlamentissa. Olen ollut tietysti täällä ennenkin, mikä osoittaa vahvan kumppanuuden WHO ja Euroopan unionin välillä. Viimeiset kaksi päivää ovat olleet kovin hedelmällisiä suhteen syventämiseksi WHO ja EUn välillä. EUn tuki on erityisesti tänä vuonna kasvanut kovasti ja olemme sopineet, että suhteemme tiivistyy yhä edelleen. Eilen puhuin ekopääosaston kanssa vuosittaisessa kumppanuuskokouksessa on työstä hätätapauksissa, hätätilanteissa. Ja minulla on ollut myös mahdollisuus keskustella äh, globaaleista terveysasioista Andre Kiltiksen kanssa, komissiasi Mimisan, Stalinidisin, Ervellan, ja pakepäosaston edustajien kanssa. Haluaisin kiittää kaikkia heitä ajastaan, tuestaan ja luottamuksesta. Kuten tiedätte, 2018 on merkittävä vuosi WHOlle. 70. syntymäpäivä ja myöskin maailmanlaajuisen äh, ihmisoikeusjuristuksen 70. Äh, juhlavuosi on nyt. Sekä on peruskirja että julistus vahvistavat sen, että terveys on ihmisoikeus eikä etuoikeus niille, joilla on varaa siihen. Ajan mittaan tuo oikeus on päätynyt sekä kansalliseen että kansainväliseen oikeuteen. Monissa maissa on nyt oikeus terveyteen lainsäädännössä. Ja nyt meillä on kolme kansainvälistä sopimusta. Tupakoinnin torjunnan puitesopimus ja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi tehty lisäpöytäkirja, jotka tulevat voimaan juuri tänä vuonna. Meillä on myös kansainvälinen terveyssäännöstö, joka on oikeudellisesti sitä asiakirja, jolla hallitaan globaalia terveysturvallisuutta. EU on kovasti tukenut monikeskisiä terveyssopimuksia ja tästä tuesta teitä kiitämme. Mutta merkittävää on se, että oikeus terveyteen ei ole pelkästään jalo ajatus paperilla. Viimeisen 70 vuoden ajan se on ollut perusta suurille parannuksille globaalissa terveydentilassa. 48 vuoden jälkeen elinajan odote on kasvanut 25 vuodella globaalisti keskimäärin. Äitiys- ja lapsikuolleisuus ovat romahtaneet. Isorokko on saatu poistettua ja polio melkein on saatu poistettua. Myöskin HIV-AIDS-epidemian kehityssuunta on käännetty. Malariakuulleisuus on vähentynyt dramaattisesti. Uudet rokotteet ovat tehneet aiemmin kohtalokkaista sairauksista helposti estettäviä. Monia syitä on siis juhlia. Mutta vaikka jatkamme vanhojen uhkien torjumista, niin uusia on noussut esiin. Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi terveyteen. Mikrobilääkeresistentillä on potentiaalia tehdä tyhjäksi modernin lääketieteen saavutukset. Rokote vastaisuus asettaa vaaraan monia nuoria henkiä. Muut kuin tartuntataudit, keuhkosairaudet, psyykkiset sairaudet, syöpä muun muassa ovat suuria tappajia nykyään. Ja edelleen tietysti on taudin purkausten riski esillä ja muiden terveyteen liittyvien hätätapausten. Viimeisen 12 kuukauden aikana WHO on toiminut 47 hätätilanteessa 50 maassa. Kuten tiedätte, nykyään meillä on torjuntatoimia Ebola-epidemiassa Kongon demokraattisessa tasavallassa hyvin lähellä Ugandan rajaa. Nyt Tähän asti on ollut 366 tapausta ja 214 kuolemantapausta sen jälkeen, kun epidemia alkuussa alkoi. Tähän mennessä olemme pystyneet estämään Ebolan leviämisen rajan yli. Osittain sen vuoksi, että meillä on paljon paremmat välineet, joilla Ebola voidaan torjua, paremmat kuin milloinkaan aiemmin. Yli 29 000 ihmistä on saanut rokotuksen, mikä on yksi syy sille, että epidemia ei ole levinnyt tämän pidemmälle ja tapausten lukumäärä on pystytty pitämään mahdollisimman pienenä. Meillä on myös tutkimushoitoja, joilla tartunnasaineita voidaan hoitaa. Tähänastessa 145 ihmistä on hoidettu yhdellä neljästä lääkkeestä. 14 miljoonaa matkailijaa on seuluttu. On ollut yli 400 turvallista ja ihmisarvoista hautajaista Meillä on myös ollut ovetovelle käyntiä yli 4000 kotitaloudessa ja olemme kouluttaneet yli 500 paikallisjohtajaa. Tämä on mahdollistunut sen vuoksi, että Kongossa on hallitus ollut johtoasemassa vahvasti WHO on siinä tukenut monet muut kumppanitkin, mutta epidemia on, on ollut paljon vaikeampi hallita suuressa määrin sen vuoksi, että mikä DRCn turvallisuustilanne on. Aseelliset ryhmät, jotka toimivat alueella, hyökkäävät säännönmukaisesti Benin kaupunkiin, joka on epidemian keskus. Ja aina kun tulee hyökkäys, niin virus saa etuaseman. Rokotukset ja kontaktijäljitys häiriintyvät. Ihan kaksi viikkoa sitten olin Benissä Jean-Pierre Lacroixan kanssa, joka on YK on alipääsihteeri rauhanturvatoiminnasta vastaava. Oli rohkaistunut, kun näin, että millä tavalla YK-perhe toimii yhtenäisenä saadakseen aikaan tuloksia. Vierailumme jälkeen valitettavasti hyökkäyksiä on ollut lisää. Ihan perjantai-yönä oli hyökkäys, joka kohdistui äh, henkilökuntamme majoitustiloihin. Kun hyökkäys tapahtui, niin yksi henkilökunnan jäsen soitti minulle ja pystyin kuulemaan sen, että tulitus oli kovin lähellä. Myöhemmin minulla oli sitten videopuhelu henkilökunnan kanssa ja näin he, että he olivat peloissaan ja kysyin heiltä, että mitä haluavat tehdä. He sanoivat, etteivät halua lähteä sieltä pois. He halusivat enemmän suojelua niin, että he voivat tehdä työnsä ja äh, lopettaa epidemiaan. Se oli kovin liikuttavaa minulle ja joka päivä saan innoitusta ihmisiltämme. He asettavat itsensä vaaraan puolustaakseen oikeutta terveyteen pelastaakseen henkiä suojellakseen muita. Tästä saan luottamusta siihen, että kumppaneidemme tuella me voimme ja lopetammekin epidemiaa. Mutta kuten olen moneen kertaan sanonut ja kuten tulevaisuudessakin sanon, terveydenhoitojärjestelmät ja terveysturvallisuus ovat kolikon kaksi puolta. Paras pitkäinen investointi tukea oikeutta terveyteen on parantaa terveydenhoitojärjestelmien toimintaa. Tämä ei ole mikään uusi idea. Almata on julistunut 40 vuotta sitten yksilöi perusterveydenhuollon perustaksi sille, että saadaan terveyttä parannettua kaikille. Me kaikki tiedämme, että poliittiset ja taloudelliset realiteetit äh, näinä vuosina ovat tarkoittaneet, että Alma-Atan visiota ei ole pystytty toteuttamaan. Joten Astanassa, Kasakstanissa viime kuussa ää, äh, sitouduttiin maailmassa uudelleen tähän visioon, koska muuta tapaa eh, universaalia terveydenhoidon kattavuutta ei ole saavuttaa ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita kuin perusterveydenhoito niin, että keskitytään terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen. Vision toteuttamisessa vaaditaan sitä, että koko ajan sitoudutaan poliittisesti jäsenmaissa, mutta se vaatii myös sitä, että WHO ja globaali terveysyhteisö tekevät pal- työtä paljon integroidummin ja johdonmukaisemmin. Sen vuoksi WHO ja kymmenen muuta terveysalan virastoa ovat sopineet, että tekevät yhteistyötä globaalin toimintasuunnitelman eteen, jolla pyritään hyvinvointia ja terveellistä elämää edistämään. Vaihe yksi globaalissa toimintasuunnitelmassa aloitettiin. Se myös toimitetaan teille, voitte ottaa siitä kopion mukaan. Niin toimintasuunnitelma äh, laitettiin liikkeelle Berliinissä viime kuussa ja odotetaan sitten, että lopullinen suunnitelma esitellään YK yleiskokouksessa ensi vuoden syyskuussa. Tuo korkean kokouksessa Ritsissiä tässä kiittää sen kansleri Merkeliä, kun hän on ollut johtoasemassa toimintasuunnitelman laatimisessa yhdessä Norjan pääministerin Selbergin kanssa ja Ganan presidentin presidentti Adon kanssa. Suunnitelmassa on kolme strategista lähettämistapaa. Mukauttaa, kiihdyttää ja vastuunalaistaa. Ensinnäkin me olemme sitoutuneet mukauttamaan monia prosessejamme, jotta yhteistä tehokkuutta me voidaan parantaa. Toiseksi Olemme sitoutuneet kiihdyttämään edistystä yksilöimällä sellaisia osa-aloja, joissa todellakin voidaan saada parempaa edistystä aikaan kestävän kehityksen tavoitteissa, jotka liittyvät terveyteen, tiedot, kestävä rahoitus, tutkimus, kehitys. Ja kolmanneksi olemme sitoutuneet siihen, että pidämme tilivelvollisina toisiamme sekä niiden ihmisten edessä, joita palvelemme, ja myöskin ajatellen avunantajia ja kumppaneita, kuten EU, jotka odottavat tuloksia voimavarojaan vastaan. Sen vuoksi mukauttaa, kiihdyttää ja vastuunalaistaa. Se on perusta uudelle toimintasuunnitelmalle. Loppujen lopuksi se, miten menestystä me mitataan, ei ole raporttien määrä, joita laadimme, tai pidettyjen kokousten määrä, tai investoidun rahan määrä. Se on niiden elämien määrä, joita muutamme. Lapset, jotka selviävät viidennen syntymäpäivän jälkeen. Naiset, jotka pystyvät valitsemaan, että kenen kanssa ja milloin tulevat raskaiksi. Miehet, jotka eivät kuole ennenaikaisesti muihin kuin tartuntatauteihin. Perheet, yhteisöt, kansakunnat, jotka kukoistavat, koska niiden väestöt ovat terveitä ja tuottavia. Kaikki alkaa siitä vakaumuksesta, että terveys ei ole etuoikeus vaura, varakkaille, vaan oikeus kaikille. Mutta viimeiset 70 vuotta osoittavat, että terveys kaikille ei ole pelkästään ylevä iskulause. Se voidaan toteuttaa. Euroopassa se on ilmeisimmillään. Monet Euroopan maat ovat eturintamassa oikeudessa terveyteen. Manner on universaalin terveys, kattavuuden kehto. Ajattelen erityisesti Tanskaa, maa, jossa Minulla ensimmäistä kertaa oli sairausvakuutus opiskelijana 80-luvulla. Tämä kokemus jätti kestävän vaikutelman minuun. Euroopassa on monia erilaisia järjestelmiä, joissa palvelut tarjotaan eri tavoin ja tarjotaan suojaa, mutta kaikki perustuvat oikeuteen terveyteen. Maat eivät rakentaneet terveydenhoitojärjestelmiään ollessaan rikkaita. Monet niistä rakennettiin nähtiin toisen maailmansodan jälkilöylyissä, kun maat olivat raho- taloudellisessa mielessä polvillaan. Ihan päinvastoin. Niistä tuli vakaita ja vauraita, ainakin osittain sen ansiosta, että ne investoivat oikeuteen terveyteen. Ne tekivät poliittisen sitoumuksen. Sama pätee nykyään. On monia muita maita maailmassa Ruandasta, Taimaahan ja Peruun, jotka viime vuosina ovat tehneet poliittisen valinnan investoida oikeuteen terveyteen ja ovat edistyneet asiassa. Arvoisat kuulijat, hyvät naiset ja herrat, haluan päättää kahteen pyyntöön. Ensinnäkin olemme samaa mieltä, että terveys on oikeuksiin liittyvä asia. Kehotan, että puhut edelleen tämän oikeuden puolesta täällä EU:ssa. ssa vaikka teilläkin on edistyneimmät järjestelmät maailmassa, niin vieläkin on joitakin asioita, joihin täytyy jossakin maissa puuttua. On aina lisää työtä tehtävänä, jotta voidaan varmistaa, että kukaan ei jää jälkeen. Rova puheenjohtajan kanssa täällä puhuin, ja tasa-arvoasia on yksi kysymys, jossa EUnkin täytyy edistyä. Eli arviomme on samansuuntainen. Ja toiseksi kehotan teitä jatkamaan sitä, että puhutte myös globaalilla tasolla sen puolesta, että on oikeus terveyteen. Meillä on yhteiset tavoitteet ja tässä tarvitaan EUn jatkuvaa johtoasemassa olla sekä poliittisesti että kun ajatellaan investointia ja terveyteen. Investoinnit pelastavat ja pidentävät elämää, mutta tekevät enemmänkin. Ne saavat ihmiset pois köyhyydestä ja luovat perustan kestävälle kehitykselle ja rakentavat terveellisempää, turvallisempaa, reilumpaa maailmaa, jota me kaikki haluamme. Kolmanneksi, kehotan teitä tukemaan globaalia toimintasuunnitelmaa terveellisen elämän ja hyvinvoinnin puolesta, siis tämä asiakirja, jonka otin aiemmin esille konsultaatiovaihe on nyt alkamassa ja haluamme kuulla teiltä, että miten me globaalissa terveydenalan yhteisössä voimme paremmin toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita, missä voidaan poistaa pälkkäistä työtä ja turhaa työtä, missä innovointia voidaan parantaa. Tarvitsemme teidän aina siihen. Kiitos vielä kerran mahdollisuudesta puhua teille tänään ja sitoumuksestanne suojata ja edistää oikeutta terveyteen. Vaikka nyt onkin 70. juhlavuosi sekä WHOssa että ihmisoikeusjulistuksen osalta, täytyy muistaa, että oikeus terveyteen ei ole itsestään selvää. Siihen vaaditaan poliittisten sitoumusten uudistamista ja poliittista johtajuutta kaikissa sukupolvissa, mukaan lukien meidän omamme. Kiitos kovasti ja kiitos, rouva puheenjohtaja. Thank you very much for your Paljon kiitoksia näistä sanoista. Tämä oli hyvin inspiroivaa. Nyt haluaisin kääntyä kollegoiden puoleen ja pyytää heitä esittämään kysymyksiä. Edustaja Grostet. Aivan aluksi, hyvä pääjohtaja, haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte välittämään meille näitä erityisen tärkeitä viestejä. Maailman terveysjärjestö on, kuten Euroopan unionikin, keskittynyt siihen, että terveydenhuoltopalveluiden pitäisi olla peruspalveluita kaikille. Valitettavasti liian monissa maailman kolkissa tilanne on hyvin huolestuttava ja terveydenhoito palvelut ovat hyvin kaukana siitä, että ne olisivat kaikille yhteistä todellisuutta. Lääketiede etenee nopeasti, mutta huomaamme, että meillä on yhä enemmän ja enemmän kiireellisiä tilanteita, uusia epidemioita, puhkeaa, antimikrobilääkeresistenssi on meille kaikille suuri uhka. Mutta tämän lisäksi meillä on paljon ongelmia tai vaikeuksia, jotka liittyvät tähän primääriin terveydenhoitoon, naisiin ja lapsiin erityisesti. Usein juuri nämä henkilöt joutuvat äh, köyhyyden tai nälän äh, uhreiksi. Teidän puheenvuoronne oli erityisen liikuttava, kun te puhuitte siitä työstä, jota äh, WHO on työntekijät tekevät ympäri maailman. Kun te jatkatte tätä työtänne, bravo teille kaikille. Me olemme käsittäneet, kuinka sitoutuneita nämä henkilöt ovat, jotta voisivat teidän organisaatiossanne tehdä töitä. Euroopan, parlament, Euroopan unioni on kollektiivisesti ensimmäinen humanitaarisen avun antaja maailmanlaajuisesti ja tämä antaa meille erityisen vastuun tällä alalla. Ja tämä kansainvälinen ihmisoikeuksien viikko on aika nimenomaan muistuttaa itseämme tästä. Tällä on huolestuttavia seikkoja yhä, jotka ilmenevät. Tilanne on hyvän erilainen eri jäsenmaissa, kuten hiljattainen Terveys Euroopassa kertomus toi esiin. Ja ei niinkään hoitojen laatu, vaan hoitojen pääsyn epätasa-arvoisuus on se, joka hätkähdyttää. Rakenteellinen epätasa-arvo, sosiaalinen sellainen, uhkaa hoitoon pääsyn tasa-arvoisuutta. Tässä voimme viitata alkoholismiin tai tupakointiin, mutta myöskin alueellisiin tosiasioihin. Siksi erityisesti haluaisin tässä kahta asiaa käsitellä. Vaikuttaa siltä, että teidän kertomuksenne terveydenhoidosta Euroopassa ei anna kylliksi tilaa ympäristöllisille seikoille. Kuitenkin on aivan selvää, että ympäristöllisillä kysymyksillä on suora seuraussuhde kansanterveyteen. Tässä ajattelen esimerkiksi ilman saastumista, joka vaikuttaa kansanterveyteen aivan suoraan. Ja juuri huomasin, että eräs tutkija, belgialainen tutkija, on luonut tekniikan kautta on mahdollista keuhkosoluista ja virtsasta havainnoida pienhiukkasia. Ja hän on tehnyt tutkimuksia hyvin vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla asuvien lasten piirissä. Ja erityisesti nämä pienhiukkaset ovat paljon paljon useimmin tällaisten lasten virtsasta löytyviä, kun vertaan heitä lapsiin, jotka eivät vilkasliikenteessä paikassa asu. Tämän lisäksi meillä on maaperän saastuminen, joka on todellinen kansanterveysongelma. WHO, ottaako WHO huomioon tällaiset asiat? Onko sillä indikaattoreita, joiden kautta voisimme mitata erilaisten ympäristökriteerien vaikutusta ihmisterveyteen? Toisaalta ylipainoisuus on selkeästi tunnistettu vaara valloillaan, joka uhkaa kansalaisten tar- turvallisuutta. Pitäisikö meidän pitää ylipainoa kroonisena tautina? Mielestäni se voisi olla sellainen. Mitkä ovat äh, julkispoliittiset suositukset, jotta voisimme tätä epidemiaa vastustaa? Ja kolmas asia, te puhuitte rokotteista. Rokotteen kattavuus on hyvin tärkeää mutta se on myöskin epätasa-arvoisesti jakaantunut erityisesti imeväisten joukossa ja tämä on hyvin huolestuttavaa. Haluaisin tietää myöskin, mitä voisimme tehdä, kun ihmiset epäilevät yhä enemmän ja enemmän rokotuksia. Tämä on erityisen vakava asia. Mitä WHO tekee, jotta voitaisiin myöskin taata rokotukset niissä maissa, joissa ne eivät ole vielä itsestään selviä. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Grosted näistä kommenteista. Haluatteko ottaa lisäkysymyksiä, hyvä pääjohtaja? Aivan kuten haluatte. Otamme lisäkysymyksiä. Edustaja Borson, olkaa hyvä. Äh, ähm, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tervetuloa arvoisa pääjohtaja. Olen kanssanne samaa mieltä, rouva puheenjohtaja. Tämä puheenne oli inspiroiva, mutta en voi jäädä kuuntelemaan vastausta kysymykseeni. Vuosittain täällä Euroopan parlamentissa me järjestämme muistotilaisuuden suuren tragedian kunniaksi Bukovan kaupungissa 27 vuotta sitten. Mutta mitä tulee lääkkeiden hinnoitteluun? Ylihinnoittelu on suuri ongelma maailmanlaajuisesti ja eu ssakin ja se on yksi tekijä, joka aiheuttaa ongelmia kansallisten terveysjärjestelmien kestävyydelle. Ennen talouskriisiä EU-ssa asiaa käsiteltiin useampaan otteeseen. Asiaa pidettiin kolmannen maan ja kehitysmaiden ongelmana, mutta mielestäni on päivän selvää, olen kotoisin siis Kroatiasta, lääkkeet voidaan valmistaa huokeammin hinnoin. Niillä voidaan säästää ihmishenkiä, voidaan säästää hoitokuloissa, työtunneissa. Voin vain sanoa sen verran, että EU on tehtävä jotain. Me tarvitsemme lisää avoimuutta monessakin suhteessa lääketeollisuudesta puhuttaessa ja terveydenhuoltojärjestelmiä tarkasteltaessa. Viime vuosien aikana hinnat ovat nousseet ja se on johtanut siihen, että kansalaisilla ei välttämättä ole rahaa lääkkeisiin ja sehän on omiaan vaarantamaan ja heikentämään kansallisia terveysjärjestelmiä. tilanne tulee pahenemaan entisestään demografisesta suuntauksesta johtuen. Joten mitä olette mieltä teollisen tekijän oikeuksista, lääkkeistä puhuttaessa? Voitaisinko hintojen nousua hidastaa ja varmistaa, että ei haitattaisiin tutkimuksen ja innovoinnin tilaa ja mahdollisuuksia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ehkäpä haluaisitte vastata näihin kysymyksiin. Sitten otamme vielä toisen kysymyskierroksen. Olkaa hyvä. Thank you, thank you so much. These are very, very important. Kiitos. Hyvin tärkeitä kysymyksiä. No ensimmäinen kysymys. Sama kanta meillä on kuin arvoisalla parlamentin jäsenellä. He terveydessä oikeutena. Päämäärä itsessään sen vuoksi se on osa yleismaailmallista ihmisoikeusjulistusta 70 vuotta sitten. Ongelma, ongelmana on poliittinen sitoutuminen toteuttamisessa. Ja kuten oikein sanoi, että yksi haasteista Euroopassa on, no Eurooppahan on suhteellisesti parempi kuin mikään muu manner tai EU paria paremmin kuin mikään muu alue, niin tämä tasa-arvoasia on edelleen haaste. Siihen täytyy puuttua. Siinä olen täysin samaa mieltä, se oli osa puhettanikin. Ja yksi löydös myös raportissa, josta olette jo keskustelleet. Eli samaa asiaa sanomme melkein. No sitten nämä erityisalueet, ilman saasteet. WHO on juuri pitänyt ensimmäisen konferenssinsa ilman saastumisesta viime kuussa Ilmansaasteet otetaan esille lähinnä ympäristöön liittyvänä asiana, ei sen suhteen, että miten se vaikuttaa lasten ja aikuisten terveyteen. Kuten tiedätte, se vaikuttaa lapsiin suuresti. Monille lapsille kehittyy astma. Ja kun he altistuvat suurille ilmansaastemäärille, niin se voi vaikuttaa myös lasten aivojen kehittymiseen. Tästä on tieteellistä näyttöä. Se voi vaikuttaa aivojen kehitykseen, mutta ei pelkästään se. Se on myös syynä sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpään. Ja pitäisesti pitäisi yleisesti tietää se, että ilmansaasteet ovat yleisesti ottaen huono asia ihmisten terveydelle. Monissa maissa kaikki dumpataan ilmaan ihan niin kuin laitetaan veteen ja sitten se saastuu täysin ja alkaa haista. Emme näe sitä, mutta kuten juuri sanoitte, Meillä on iPod-laitteita, jotka näyttävät ilman saastumisen tason monissa kaupungeissa. Ja monissa kaupungeissa se on vaarallisella tasolla. Meillä on WHO ilmanlaatustandardit. Ja keskimääräinen ilmanlaatu on moninkertainen siihen verrattuna. Eli nyt todellakin toimintaohjelmaa täytyy korostaa sen täytyy saada vehossa äh, oikeanlaatuista huomiota. Ja kun keskustelemme komission jäsenten kanssa tänään, niin sanomme jopa niin, että entäs ilmanlaatu yleissopimukset, niin kuin meillä on tuo tupakan torjunnan yleissopimus. Että suvaitaanko tällaista vahinkoa ilman säästöiden vuoksi ihmisten terveydelle? Suosituksia siis on, jotka itse asiassa tulivat konferenssissa esiin, josta on keskusteltu myös komission jäsenten kanssa täällä. Ja haluaisimme, että te olisitte meidän äänitorvenamme, koska teidän äänenne on kovin tärkeää, että päästäisiin liikkumaan kohti sitä, että olisi sitovia sopimuksia ilmanlaadusta. Autettaisiin ihmisiä hengittämään puhdasta ilmaa. Ilmanlaatu, puhdas ilma, myös oikeuksiin liittyvänä asiana, koska hengittämämme ilman ei pitäisi olla vaarallista. Se on tärkein osa elämää, kuten kaikki tiedämme. Ja sitten tietysti tähän liittyy muut saastumisen muodot, veden saastuminen, puhdas ympäristö kaikissa näkökohdissa, jätehuolto, kemikaalit ympäristössä ja niin edelleen. Puhdas ympäristö on keskeistä ja ilmansaasteet yksi osa sitä. Lihavuutta ei pidetä kroonisena sairautena, vaan riskinä, joka voi johtaa moniin kroonisiin sairauksena. Se on siis riskitekijä, ylipaino. Sellaisena se pitää nähdä. Olen ollut vierailulla joissakin maissa, jossa olen nähnyt vaarallisia yhdistelmiä Tupakoitsijoiden määrä voi olla, osuus voi olla väestöstä jopa 40 prosenttia aikuisten miesten keskuudessa ja myös ylipainoisuus. Tämä yhdistelmä on vaarallinen. Se aiheuttaa äh, aikaisia kuolemia, jos tähän vielä lisätään alkoholi. Liikunnan puute, alkoholi, sitten tupakointi, ja sitten väärä ruokavalio voivat olla tärkeimpiä riskitekijöitä, jotka nyt sitten lisäävät tarttumattomia tauteja. 70 prosenttia kuolemista johtuu muista kuin tartuntataudeista. Ja riskitekijät ovat juuri nämä mainitsemani neljä. Ja muita riskitekijöitä on, kuten ilmansaasteet. Ilmansaasteet tappavat 7 miljoonaa vuosittain. Vaikuttavat myös ennenaikaisiin kuolemiin. Ylipaino on tärkeä riskitekijä. Sitä täytyy sellaisena kohdella ja WHOssa. Meillä on MCD-komitea, ja tätä torjuntatyötä viedään vieläkin korkeammalle tasolle, että todellakin aletaan pitää tätä vakavana riskinä ja haasteena koko maailmassa koska se vaikuttaa korkean keskitason ja alaisen tulotason maihin. Muisikotartuntataudeissa rokotukset. Rokotekriittisyys, sitä näkee myös Euroopassa ja muualla. Tammikuusta syyskuuhun 2018 Tiedittekö, että yli 60 000 tuhkarokkotapausta on ollut Euroopassa ja taitaa olla yli 59 kuollutta. Tätä ei voida sietää. Kun rokote on kuitenkin lapsen pelastamiseen, miksi Euroopassa menetettäisiin lapsia? Ja puhun EUn jäsenvaltioista. Mitä tämä tällainen on? Rokotteiden avulla olemme juurineet pois isorokon ja ollaan poliostakin pääsemässä eroon. Elinajan odote on globaalisti pidentynyt merkittävästi rokotteiden ansiosta. Lapset kasvavat nyt terveenä aikuisiksi rokotteiden ansiosta. Myöskin Ebola voidaan torjua Kongo, Kongon demokraattisessa tasavallassa nyt paremmin rokotteiden ansiosta. Yli 32 000 on rokotettu, tiesittekö? Tapausten määrä ei enempää kuin 360, jos rokotteita ei olisi. Kun 32 000 on rokotettu, niin hyvin varovainen arvio, niin kolmasosa olisi saanut taudin Ebolaa. Olisi voitu alkaa laskea näitä tapausten määriä kymmenissä tuhansissa tai enemmän. Rokotteiden vaikutusta voimaa ei voi kiistää. Mutta sosiaalisessa mediassa, jos jossakin päin yksi henkilö levittää väärää tietoa, niin se vaikuttaa näihin kaikkiin hyötyihin, joita rokotteesta saadaan. Ja nyt teidän asianne on nostaa, korottaa ääntänne ja sanoa, että rokotteet toimivat. Rokotteet ovat auttaneet lapsiamme ja meitä monien vuosien ajan. Ja ne edelleen auttavat. Rokotekriittisyys on siis vaarallista. Se on vaarallista. Tässä palataan lähtöruutuun. Se on vaarallista. Ja kollegamme, otitte esille myös mikrobilääkäresistenssin. Sitä voidaan ehkäistä rokotteella. Koska jos sairaus ennaltaehkäistään, niin sitten lääkettä ei käytetä antibiootteja ja niin edelleen, koska ennaltaehkäistään. Että ei sitä tule. Se voi auttaa käyttämään olemassa olevia lääkkeitä siis. Rokotteet toimivat ja teidän äänenne on tärkeä. Aloitetaan Euroopasta, jossa on merkittävää rokotekriittisyyttä ja sosiaalisessa mediassa kiertää vääriä tietoja. Monet liian monet perheet pitävät sitä totena lääkkeiden hinnoittelu, lääkkeiden saatavuus kohtuullisiin hintoihin on yksi osa universaalia terveys, terveyden kattavuutta. Sen vuoksi täytyy tehdä kaikki. E, universaalia kattavuutta ei voida saada ilman, että saadaan laadukkaita lääkkeitä kohtuullisiin hinnoin. Pääsihteerin perustama paneeli teki suosituksen ja siinä pyytäisimme tuon suosituksen toteuttamaan, joka kattaa henkisen omaisuuden suojaa ja niin edelleen. Tietysti sen ei pitäisi tapahtua innovoinnin kustannuksella. Innovointia täytyy rohkaista. Ei pitäisi siis tapahtua sen kustannuksella, että yksityinen sektori tapetaan. Kyllä tasapaino voidaan löytää. Mutta se tasapaino täytyy todellakin löytää ja puuttua tuohon perustavan pilariin. Lääkkeiden saatavuus, se on osa universaalia kattavuutta. Kiitos kovasti kysymyksistä. Merci beaucoup. Uh, Paljon kiitoksia. Meillä on nyt uh, muita kollegoja, jotka haluaisivat esittää kysymyksiä. Edustaja Piega, olkaa hyvä. Niin, puhun puolaksi. Kiitos teille pääjohtaja, että tulitte parlamenttiin. Epäilemättä 70. juhlavuosi WHOlle on hyvä tilaisuus siihen, että <clears throat> kannattaa kiittää teitä. Se on tärkeä osa globaalia terveyttä. Tässä on tietysti monia näkökohtia. Asianmukainen terveydenhoito, sen saatavuus, se on tärkeä asia, mutta ei ainoa. Yhtä tärkeää on tietysti turvallisen juomaveden saatavuus. Siinäkin on ongelmia. Sanitaatio-olosuhteet, työolosuhteet, myöskin hyvä ympäristö, terveellinen ympäristö. Ja myös se, miten ihmiset saavat tietoa ja koulutusta. Kansanterveys, kaikki ennaltaehkäisevät toimet, niitä pidetään kansanterveyden perustana. Ja sitten tuo terveydenhoito, parantaminen on tietysti tärkeä osa, mutta ei ainoa. Euroopassa terveyttä pidetään oikeutena periaatteessa kaikissa Euroopan valtiossa perustuslaissa, lainsäädännössä kansalaisten terveys on suurella siellä. Sen vuoksi hallintojen ja valtioiden täytyy lain mukaan varmistaa se, että terveydenhoitoa saadaan. Ja tietysti varmistaa muut oikeudet, jotka liittyvät terveyden edistämiseen. No, monilaisia asiakirjoja, tai maita on, joissa tällaisia, tällaisia asiakirjoja ei toteuteta koska kuten johtaja sanoi, niin tämä on kuitenkin perustavanlaatuinen asia, jotta saadaan aikaa hyvinvointia ja hyvää elämää kansalaisille. EU on tietysti suuri avunantaja kehitysavussa, sillä on myös suuri potentiaali. Sitä potentiaalia on eri virastoissa, lääkevirasto, virasto, tartuntatautivirasto, WHO pitäisi käydä hyvin tiivistä vuoropuhelua näiden virastojen kanssa ja siinä tietysti myös parlamentin kanssa. En kerinyt vielä tutustua tähän asiakirjaan Global Plan, joka koskee terveellistä elämää kaikille, mutta mielestäni se on hyvin arvokas asiakirja ja mielestäni parlamentin, parlamentti ja oma ryhmäni kyllä antaa täyden tukensa asiakirjan vaatimuksille. Ja loppuun muutama yksityiskohtaisempi kysymys. Ehkäpä ei niin juhlallisesti enää, ehkä vaikeitakin kysymyksiä. Haluaisin yksinkertaisesti tietää jostakin asioista, jotka ovat myös tärkeitä mielestäni. Onko WHOlla minkäänlaista globaalia suunnitelmaa, joka koskisi sitä, että valmistaudutaan, valmistetaan lääketieteellistä henkilökuntaa. Nyt lääkäreistä ja sairaanhoitajista on pulaa, ei pelkästään Afrikan, latinalaisen Amerikan tai Aasian maissa, vaan myös Euroopassa. Tämä on tärkeä asia, koska ilman terveydenhoidon henkilökuntaa, ilman koulutusta ei ole myöskään parantamista hoitoa. Olisi hyvä, jos tällainen kehityssuunnitelma olisi globaalillakin tasolla. Toinen asia on vähän arkaluontoisempi se koskee tällaista palliatiivista hoitoa. Sehän on vähän arka asia, mutta kuolema on varma elämässämme, mutta arvokas kuolema ei välttämättä enää olekaan varma, koska palliatiivinen hoito on vähän häpiällinen ja vaikea asia. Käsitteleekö WHO myöskin tätä asiaa, että voitaisiin saada aikaan menettelyt, algoritmit, jotka koskisivat terveydenhoitopalveluita palliatiivisessa hoidossa. Ja sitten jo pääjohtaja puhui VHOn uudistamisesta, VHOn itsensä uudistamisesta. Yksi osa mielestäni pitäisi olla avoimuus, läpinäkyvyys. Avoimuus on tietysti iskusana Euroopassa, jota toistellaan melkein joka keskustelussa, mutta minun, minulla on mielessäni budjetti, VHO on budjetti tietojeni mukaan noin kolme miljardia dollaria. Ja nyt kun tilannetta arvioidaan, niin minulla on sellaisia tietoja, että WHOn budjetti ei välttämättä jakaudu avoimesti läpinäkyvästi. Voisiko pääjohtaja kertoi, että minkälaiset periaatteet ovat budjetin jakamisessa jotta saadaan terveydenhoitojärjestelmiä parannettua. Eikä pelkästään ajatellen allekirjoittajamaita WHOssa, vaan ajattelen tietoja Meksikostakin, jossa tietyt päätökset, jotka koskevat määrärahojen kokoa, niin on kyseenalaistettu. Ja että tällaisia on odotettu huom- esille, että avoimuus ehti ei ole täytetty. Mutta näistä huomioista huolimatta onnittelen teitä ja täysin tuen sitä, mitä Global Action Plan sisältää, jotta kansalaisten elämä olisi ihmisarvoista ja hyvää maailmalla. Kiitos. Thank you very much, Mr. Pieka. Paljon kiitoksia edustaja Pieka. Sitten edustaja Maister, olkaa hyvä. Ja. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa pääjohtaja. Olette täällä Euroopan parlamentissa ja nyt kuulette vielä seuraavankinlaisen, seuraavankinlaista kieltä puhuttavan, eli Saksaa. Oikein paljon kiitoksia. Valitettavasti täällä ei ole hirveästi väkeä paikalla, mutta hyvä, että ryhmien edustaja on paikalla. Voin jatkaa siitä, mihin kollegani päätti puheenvuoronsa. Global Action Plan on hieno. Kiitokset tästä vihkosesta. Sanoitte, että meidän tulisi tukea teitä tiedon levittämisessä ja toteuttamisessa toteuttamisessa minä varmaankin puhun kaikkien puolesta sanoessani, että näin tulemme tekemään. Niin, paljon kysymyksiä on sadellut. Ensinnäkin Right to Health-foorumi. Onko rahoituksellista tukea tarjolla, sponsoreita? Jos teillä on jokin sortin budjetti, niin miten rahaa käytetään, miten sitä jaetaan, miltä, minkä kriteereiden pohjalta? Ja sitten viittasitte sairauksiin, jotka on saatu jo kuriin, mutta viittasitte henkisiin sairauksiin. Puhutteko dementiasta, tämmöiset vanhuuteen liittyvistä sairauksista vai onko kyse jostain muistakin sairauksista? Ja sitten kolmas kysymykseni. Mitenkäs HIVn tila? Se on yhtäältä sairaus, jonka osalta rahoitusta kyllä EU-sta löytyy ja tutkimuskin näyttää hyvältä, mutta tartuntatapauksia on lukuisia edelleenkin, joten mitä mahdollisuuksia teillä on taistella tätä ilmiötä vastaan muun muassa Afrikassa? Ja sitten viimeinen kysymys, sekin liittyy enemmän Afrikan mantereeseen. Minkälaisia mahdollisuuksia WHOlla on taistella esimerkiksi sukupuolielinten silpomista vastaan. Mielestäni terveys tarkoittaa myöskin ruumiillista koskemattomuutta. Miten te tätä asiaa kommentoisitte? Kiitoksia. Thank you very much. And, uh... Paljon kiitoksia. Ja edustaja Petrille, olkaa hyvä. Much. Paljon kiitoksia. Thank you. Uh, Kiitos, uh, hyvä pääjohtaja, teidän uh, hyvin rohkaisevista sanoistanne ja siitä, että esittelitte tämän globaalin toimintasuunnitelman. Minä puhun nyt myös niiden puheenjohtajien, jotka taistelevat syöpää vastaan täällä parlamentissa – ja täytyy sanoa, että viime vuosikymmeninä Tämä on ollut tarpeen lääketieteen kehityksestä huolimatta ja tästä on tullut suuri haaste ei vain Euroopan unionissa, vaan muuallakin. Tässä nyt en indikaattoreita mainitse edes tässä yhteydessä. Eurooppalainen terveysstrategia toteaa, että meillä on terveyttä kaikille ja kaikissa politiikan aloissa periaate, te toitte esiin, että epätasa-arvoisuutta käsitellään ja myöskin lääkkeiden ja hoitojen hinnan nousun. Uskoakseni tämä on vaara. Tulee olemaan vaikeaa varmistaa se, että nämä periaatteet toteutuvat kaikkien potilaiden kohdalla. Ja globaali toimintasuunnitelma, jonka te esittelitte, on aivan ehdottoman tervetullut minulle tässä. Avainsana on se, että tulee nopeuttaa. Uskoakseni ei ole mitään syytä erilaisilla aloilla innovoida. Me tiedämme nyt, kuinka tehdä asiat paremmin tai nopeammalla tavalla. Haluaisin mainita sen, mitä to, erässä toisessa valiokunnassa, nimittäin Devessä tapahtui valiokunnassa siellä. Meillä oli maailman ruokaohjelman johtaja paikalla ja hän keskusteli Sahelin alueen kokemuksistaan. Siellä maailman ruokaohjelma on turvautunut hyvin vanhoihin metodeihin, moniin vuosi, monia vuosisatoja vanhoihin metodeihin. He ovat Sahelin alueelle puita istuttaneet, viherryttäneet siellä, pyrkineet pysäyttämään Saharan etenemisen. Tiedämme, mikä Saharan etenemisen seuraus on. Ja tätä metodia kutsutaan Moon puolikuu metodiksi. Ehkä tiedätte tämän, koska tulette itse Etiopiasta. Ja tällaisella hyvin yksinkertaisella metodilla voimme saada paljon aikaan. Me voimme toimia paljon johdonmukaisemmalla ja integroidulla tavalla. Ja voin olla vain samaa mieltä tässä yhteydessä siinä, mitä te totesitte. Ja haluaisin todeta vielä, että WHO on asenne perinteiseen lääketieteeseen on hieno. Siitä on keskusteltu täälläkin parlamentissa monen kertaan. Täytyy sanoa entisenä potilaana, että potilaat tunnistavat vain yhden lääketieteen todellisuuden, nimittäin sen, mikä toimii, mikä parantaa. Meidän pitäisi yhdistellä modernia ja perinteistä lai- lääketiedettä ja välttää ideologiset kiistat siitä, mikä on kaikkein paras ratkaisu. Kaikki varmaankin ovat tyytyväisiä ympäri maailman siihen, että meillä on ei-ideologinen ratkaisu ja että tämä tulee olemaan tärkeässä roolissa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt käännyn jälleen puoleenne. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, these are very, very important. Uh, Kiitos, hyvin tärkeitä kysymyksiä otitte esille. No ensimmäinen, terveyden taustatekijät. Olen täysin samaa mieltä siitä, että perimmäisiin syihin ongelmassa pitää keskittyä. Jos emme voi huolehtia juomastamme vedestä, syömästämme ruoasta, hengittämästämme ilmasta, ympäristöstä, jossa elämme, niin sitten useimmat ongelmat juontuvat riskitekijöistä, joita näillä osa-alueilla voidaan todeta. Perimmäisiin syihin puuttuminen on avainasemassa siis. Ja WHOssa perustuen uuteen strategiseen suunnitelmaan, jonka olemme laatineet, joka on sopusoinnussa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Meillä on kolme strategista prioriteettia. Yksi on universaali terveydenhoidon kattavuus, toinen on valmistautuminen hätätilanteisiin ja kolmas on sitten terveet väestöt, jossa puututaan terveyden taustatekijät ja mukaan lukien ilmastonmuutos ja kaikki esille ottamanne asiat. Ja että saadaan pidettyä ihmiset terveenä ennen kuin edes sairastuvat koska jos ihmiset viedään sairaaloihin tai laitoksiin, niin se on itse asiassa jo tappion merkki sen jälkeen, kun vahinko on tapahtunut. Eli miksi emme voi ennaltaehkäistä sairauksia niin, ettei niitä esiinny? Jos näin voidaan paljon tehdä, jos perimmäisiin syihin puututaan tai itse taustatekijöihin. Näin me organisoimme työmme. Ja yksi WHO on pilareista on siis tuo terve väestö. Pidetään ihmiset terveinä. Ja myös hyvinvointi, joka asiakirjassa mainitaan. WHO ei pitäisi olla organisaatio, joka hoitaa, jos joku on sairas, vaan eikä terveydenhoitosektori pitäisi suuntautua näin, vaan niin, että pidetään ihmiset terveinä. Sitten globaali suunnitelma koskien ihmisresursseja. Kuten ihan oikein sanoitte, niin työvoimaa puuttuu terveydenhoitosektorilta. Globaalisti nyt puuttuu 18 miljoonaa. Se on paljon, niin nyt suunnittelemme uusia innovatiivisia ideoita, joilla puutteita voidaan täyttää. Siitä tulee osa globaalia strategiamme, jonka laadimme. Ja jäsenvaltioiden kanssa puutumme tähän vajeeseen, joka on siis 18 miljoonaa. Olen kuitenkin rohkaistunut, koska monia innovatiivisia ajatuksia on esitetty vajeen korjaamiseen. Palliatiivinen hoito. Elämänkaarilähestymistapaa tässä sovelletaan. Kohdusta hautaan siis. Se tarkoittaa, että terveyttä voidaan tukea ennaltaehkäistä sairauksia, sitten hoitaa sairaita ja sitten kuntoutus. Ja lopulta tuo saattohoito, kuten sanoitte koko kirjo pitäisi ottaa huomioon, kun terveyspalveluista puhutaan. Sen pitäisi kattaa kaikki vaiheet. Ja sen vuoksi elinkaari lähestymistapaa sovelletaan, joka kattaa kaikki vaiheet. Melkein siis täysin sama kanta kuin mitä sanoitte. Voimavaroista WHOn budjetti on 2,4 miljardia vuodessa. No otetaan vuosittain 2,4, sehän on pieni. Joissakin maissa se on yhden sairaalan budjetti. Eli ensisijassa voimavarat, joita WHOssa käytetään, eivät ole kovin suuria, vaikka tietysti kiitämme tukijoitamme – Äh, anteliaisuudesta. Ja toiseksi, mitä tahansa rahamääriä onkaan, niin ne pitää käyttää viisaasti ja tehokkaasti. Ja parhaamme mukaan käytämme varamme prioriteettiemme mukaisesti. Niin teemme. Ja kun sanon prioriteettiemme mukaisesti, niin perustuen niihin prioriteetteihin, joista saadaan parempia tuloksia ihmisten kannalta. Jatkamme näin toimimista. Ja sitten toinen asia, jota olemme aloittelemassa, meillä on sisäinen arviointijärjestelmä, mutta aloitamme myös ulkoiset arvioinnit. Näiden kahden yhdistelmä voi auttaa meitä näkemään, että miten edistymme tavoitteiden saavuttamisessa ja myöskin, että miten käytämme voimavarojamme. Ja tämä ulkopuolinen lausunto on todellakin hyvä, että se auttaa meitä näkemään asioita. Joskus kun on sisällä, niin ei näekään kaikkea. Tätä käytämme siis ja jos sieltä kartoitetaan heikkouksia, niin avoimen mielin sitten puutumme niihin. Mielenterveys, siihen kuuluu dementia myös. Ja nyt kun ajatellaan muita kuin tartuntatauteja, Usein prioriteetiksi otetaan diabetes, krooniset keuhkoongelmat, syöpä. Nämä ovat olleet tärkeimpiä. Mutta nyt sitten tulee mukaan mielensairaudet. Siis meillä on syöpä, sydän- ja verisuoni, keuhko, plus diabetes ja sitten mielenterveys tärkeänä prioriteettina Mielenterveys. Yksi ongelma on, että monissa maissa palvelut eivät ole valtavirtaa. Niitä tarjotaan vain sairaaloissa tai erikoistuneissa laitoksissa. Se saatetaan jopa pitää mielletään sairaita ihmisiä rikollisina. Mielenterveyden ongelmat ovat ihan kuin muutkin sairaudet. Jollakin voi olla mahakipua, jollain muulla voi olla sitten mielenterveyden ongelmia. Siinä se. Ihan kuin mikä tahansa sairaus. Ja sitä pitäisi sellaisena pitää. Mutta joissakin perheissä jopa omia lapsia pidetään rikollisina. Ja sitten eh, perhe leimautuu leimautuminen itse terveydenhoitosektorilla ja sitten leimautuminen yhteiskunnassa ja perheessä. Molempiin pitää puuttua. Ja ratkaisuna on sitten valistaa lisää niin, että yhteiskunnassa sitten pidetään vain yhtenä ter- terveysongelmana. Ja sitten myöskin terveydenhoitojärjestelmässä, perusterveydenhoito mukaan lukien, <clears throat> ei kohtelisi sitä erityisongelmana, vain yhtenä muiden joukossa mukaan lukien perusterveydenhoito, eikä ketään pitäisi pitää rikollisena. Tällaisia kantoja nyt edistämme ja tuemme, ja dementia on osa sitä. Se mittakaava on vakava, ja dementiasta kärsivät sama asia, kuten sanoin, mielenterveyden ongelmissa leimautuvat omissakin perheissään. Samaan tapaan siihen pitää puuttua. Ja kun sanoin, puh- sanoin että mielenterveys, niin Siihen kuuluu myös se ennaltaehkäisevä lähestymistapa, mutta me uudistamme siihen. Ja jotkut valtiot osoittavat johtajuutta vahvasti. Jotkut niistä ovat Euroopassa, mukaan lukien pääsihteeri, joka on kovin sitoutunut tähän. Vehon puoleltakin nyt liikumme kovasti tähän suuntaan ja tarvitsemme tukea tässä, että nyt tartutaan otolliseen hetkeen ja saadaan asioita liikkeelle, jotta tietoisuutta voidaan lisätä ja saadaan koko maailma toimimaan. Tämä on hiljainen tappaja ja laiminlyöty asia. Sen täytyy saada huomiota HIVstä. Kuten sanoitte, rahoitus on ollut hyvällä tasolla jonkin aikaa, vaikka nyt se on vähenemässä kaiken kaikkiaan. HIVn osalta on menestystä jos tarkastellaan kaiken kaikkiaan tilannetta, se on vähenemässä yksi merkittävimmistä saavutuksista. Tämän tiedätte, kuolleisuus hiv AIDSiin oli kovin korkea. Ja erityisesti jossakin pienissä kaupungeissa kaikki tuntevat toisensa ja helposti sitten nähdään nuo Tiedetään, miten paljon ihmisiä kuolee ja monet perheet järkyttyivät, järkkyivät, menettivät toivonsa ja kun näin tapahtuu, niin se vaikuttaa kansakuntaan, koska toivo perheen tasolla on toivon pilari koko kansakunnan osalta. Ja sitten kun kaikki parannukset hoidossa ja ennaltaehkäisyssä aloitettiin. No tietysti vieläkin puutteita on, mutta 21 miljoonaa hoidetaan ja sitten kun kuolleisuus drastisesti väheni, niin perheet alkoivat saada toivoa ja kansakunnat siinä ohessa myös. Eli tilanne on nyt kovin erilainen kuin aiemmin. Ja nämä on, mitä kutsumme hyvi, hyviksi käytännöiksi so, globaalisessa solidaarisessa sairauksien torjunnassa. Se vaikuttaa moniin moniin maihin. Täytyy kuitenkin jatkaa näin. Ja HIV ei ole enää epidemian tasolla, hoitoon pitää päästä täysin, mutta keskittyä myös ennaltaehkäisyyn. Jossakin maissa on kasvua, vaikkakin yleisesti ottaen vähenemistä, ja täytyy olla kohdistettu lähestymistapa, jotta voidaan puuttua todellakin ongelmaan nyt kerta kaikkiaan. Sukuelinten silpomisesta se on terveysongelma, mutta samaan aikaan se liittyy oikeuksiin, kuten sanoitte tartunnat tarttuvat huonojen käytänteiden vuoksi, ei pelkästään sukuelinten silpomisen vuoksi. Sehän vaikuttaa tyttöjen elämään koko elämän ajan. Mutta sen lisäksi voi kuolla silpomisen vuoksi, tulehduksen vuoksi. Tätä haluamme torjua, mutta vielä vahvemmin. Ei pelkästään terveyden osalta, vaan myös nämä vauriot, joita se aiheuttaa, täytyy estää perinteinen lääketiede. Niin muuten Sahelin kokemukset, Half Moon toiminta, minulla on suoraa kokemusta siitä. Osallistuin jopa vähän samaan, erityisesti jotta voitiin Etiopiassa parantaa tilannetta ekologian osalta. Hafmuun menetelmää itse käytin, kun kasvillisuus palasi ja pohjaveden taso parani ja koko ympäristö alkoi itse asiassa tilaa parantua. Ja sitten kun pohjavedessä oli parantum, parantumista, niin jopa kastelu aloitettiin. Ja sitten kun kastelu aloitettiin, niin tuottavuus viljelijöiden keskuudessa parani. Eli paranemista ympäristössä ja lisäksi viljelijät saavat paremmat tulot. Tämä teknologia on tunnettu vuosien ajan, kuten sanoitte, mutta sitä voidaan soveltaa nytkin, vieläkin tehokkaammin. Mitä siihen tarvitaan? Ei paljon rahaa muuten. Jos viljelijät saadaan vakuutettua, niin sitten käytetään työvoimaa. Sen arvo voi olla miljoonia dollareita, mutta jos he ovat vakuuttuneita käyttääkseen vapaata työvoimansa, sen toteuttamiseksi. Se on hyvä tarina ja monia teknologioita, käytäntöjä, ajatuksia voidaan tarkastella, jotka voivat olla käytännössä monessa tilanteessa jo nyt, mukaan lukien terveysalalla. Mutta terveysalan lisäksi, että tarkastellaan, mitä käytäntöjä voidaan nyt toteuttaa, niin investoinnit digitaaliseen terveyteen ovat hyvin tärkeät koska terveysalan tulevaisuuteen vaikuttaa digitalisointi, vai pidämme siitä tai emme. Ja VHOn osalta nyt suunnittelemme sitä, että olisimme eturintamassa, jotta ymmärtäisimme digitaalista terveydenhoitoa ja sen vaikutuksia tulevaisuudessa ja voisimme käyttää sitä ihmiskunnan hyväksi. Yksi teknologia, johon digitaalisuus vaikuttaa, ja johon täytyy olla valmistautuneita Perinteinen lääketiede on täysin samaa mieltä. E, eikö se ole, että joko tai pitää käyttää sekä perinteistä että modernia, jos ne toimii. Näin me WHOssa teemme, ei joko tai. Täytyy käyttää kaikkia voimavaroja ja tietoja, teknologioita, joita meillä yhteiskunnassa me on tässä esille otetut kysymykset. Kiitos vielä kerran hyvin tärkeitä kysymyksiä. Näen, miten sitoutunutta olette asiaan. Olen siihen kovin tyytyväinen ja kiitos kovin paljon mahdollisuudesta puhua teille. Vielen dank. Thank you very much again, uh, Paljon kiitoksia tohtori Tedros jälleen kerran, nyt hyvät kollegat, me sovimme, että yhdessä allekirjoitamme yhteisen julkilausaman, joka ilmaisee Euroopan parlamentin sitoumuksen ja tunnustaa WHOn roolin maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman ajamisessa, terveyttä kaikille suunnitelman ajamisessa. Nyt pyytäisin teidät tuohon eteen. Sihteeristö voi tietenkin meitä auttaa. Ja sitten luonnollisesti, hyvät kollegat, me päätämme tämän kokouksen lasilliseen champagnea tämän jälkeen.